Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät vieraat. Aloitetaanpa kokouksemme, julkisen kuulemisemme. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen, jolle ei ole muutettavaa. Hyväksytään ja toiseksi pöytäkirjan hyväksyminen 18. ja 19. huhtikuuta 16. Kolmanneksi puheenjohtajan ilmoitukset kolme kappaletta. Ensinnäkin kalatalousvaliokunnan kuuleminen kalatalouden merkityksestä ja naisten asema kolmessa maissa se järjestetään 15. kesäkuuta iltapäivä neljästä kello puoli seitsemää täällä parlamentissa ja, ja valiokunnan jäsenet on kutsuttu kuulemiseen ja parapuheenjohtaja Joao Pimenta Lopes edustaa virallisesti meitä. Toinen ilmoitus on julkinen tapana liittyen työryhmään, joka käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Heidät on kutsuttu sinne. Tämän järjestää myös työryhmä 21. kesäkuuta kello kolmesta puoli viiteen iltapäivällä liittyen Istanbulin yleissopimuksen ratifiointiin. Kokouksen otsikkona on Liittykää Istanbulin yleissopimukseen – Eurooppa vapaaksi väkivallasta ja siellä on Euroopan neuvoston komission, puheenjohtajavaltion ja meidän esittelijämme mukana liittyen yleisopimuksen liittymiseen. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat kutsuttuja myös Libestä. Ja lopuksi vielä läpäisyperiaate liittyen tutkimusjärjestöihin. Tämä on ensimmäinen ilmoitus korkean tason konferenssista, jonka EIGE e järjestää, eli tasa instituutti 20. lokakuuta kuluvaa vuotta Brysselissä. Sinne kokoontuu noin 170 päätöksentekijää, asiantuntijaa, käytännön toimia, jotka ovat vastuussa ratkaisuperiaatteesta tutkimusalalla. Kutsut tulevat myöhemmin. Valiokunnan jäsenet on kutsuttu myös osallistumaan tapahtumaan. Liittyy myös meidän hiljattain käsiteltyyn mietintöön, jonka laitunut Fosenberg liittyy naisten uraan tieteessä ja yliopistomaailmassa ja lasikaton purkaminen. Siinäpä puheenjohtajan ilmoitukset. Kohta neljä esityslistalla seuraavaksi. Tärkein aiheemme naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa ja muissa naapurivaltioissa. Ehkä muutama menettelytapa ilmoitus. Luvan kuulemiselle antoi 23. marraskuuta 2015 puhemiehistöä osana tämän ensimmäisen vuosipuoliskon ohjelmaa. Tämä liittyy meidän valiokunta-aloitteiseen mietintöön, jossa minä olen esittelijänä. Koordinaattorit päättivät kokouksessaan 19. huhtikuuta kutsua Rova Maria Katsarovan Täällä on muitakin kunnianarvoisia puhujia. Se on meille suuri kunnia järjestää tämä tilaisuus tästä tärkeästä aiheesta. Tärkeimpänä aiheena on se, että mietintö käsittelee naisten oikeuksien tilaan naapuruuspolitiikan maissaan. Itäinen kumppanuus, Moldova, Ukraina, valko venäjä Armenia, Georgia ja Azerbaijan ja itäisen naapuruspolitiikan maat, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Palestiina, Ukraina, Tunisia, Algeria, Libya, Syyria. Euroopan unio on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa näiden maiden kanssa käytävässä työssä ja Euroopan naapuruspolitiikka on tässä ollut rahoittamana tahona mukana on poliittinen osallistuminen, taloudellinen voimallistaminen ja niin edelleen. Totta kai tilanteet vaihtelevat maasta toiseen, kuten myös ongelmat. Tilanne on hyvin kirjava ja, ja siksi Euroopan naapuruspolitiikan uusi kausi huomioon tämänkin. Eli me aloitamme keskustelut ja kuten jo Annan tässä itselleni puheenvuoron ensin, kun olen esittelijä ja, ja ryhdy puhumaan ranskaa. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Oi, le mikro. No niin, mikrofoni. Aivan ensin minä haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka ovat hyväksyneet kutsun tulla osallistumaan kuulemiseen. Ja näin osallistut hekin työhön, kun valmistelemme naisen oikeuksien tilaan liittyvää mietintöä naapuruspolitiikan maissa. Mikä on tilanne naapuruudesta puheen ollen? Siihen liittyy kaksi tärkeää asiaa mielestäni. Ensinnäkin kiinteät suhteet Euroopan unioniin ja jopa voi mennä pidemmälle ja puhua myös Euroopan näkymistä. Miksi? Euroopan naapuruuspolitiikan maat ovat osa meidän naapuruspolitiikkaa Ne ovat sellaisia maita, jotka ovat sitoutuneet kumppanusuhteisiin pysyvältä pohjalta. Jotkut, varsinkin itäisellä puolella, ovat myös haluamassa unionin jäseneksi. Me näiden maiden kanssa jaamme tiettyjä arvoja, ihmisoikeudet ja demokratiapyrintö ensimmäistä joukossa. En ole koskaan liittävästi tätä toistanut. Naisten oikeudet ovat osa myös ihmisoikeuksia. Naapuruspolitiikkamme eri politiikan lohkot liittyvät siihen, että on kyse maista, jotka ovat siirtymävaiheessa tai ainakin pyrkivät uudistautumaan perusteellisesti ajatellen taloutta ja yhteiskuntaa. Itäisen naapuruuden maat joutuvat vastaamaan poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen muutoksen haasteisiin. Välimeren maat ovat paljon sekalaisempi joukko poliittisesti kuten myös ajatellaan yhteiskunnan ja politiikan kehittämistä. Haluaisin lyhyesti ottaa esille perusteluja ajatellen mietinnän maantieteellistä kattavuutta. Kyllä ihmisoikeuksissa ja naisten osallistumisessa tilanteet ja haasteet vaikuttavat kovin erilaisilta kahdessa naapuruspolitiikan lohkossa. Maat ovat kuitenkin mukana yhteisessä menetelmässä, yhteisenä tavoitteineen Euroopan unionissa. Eli luodaan pysyvää, vakaata naapuruutta ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia, demokratiaa, naisten oikeuksia ja nimenomaan laillisten oikeuksien takamista naiselle. Siksi mietintö on toiselta osiltaan, kuten otsikosta näkyy, sellainen, että se voisi keskittyä myös mitä eteläisempään suuntaan naapuruspolitiikassa. Täytyy muistaa, että kun me olemme nyt uudistamassa politiikkaa, niin me saamme hyvän tilaisuuden ottaa naisten oikeudet ja osallistumisen myös tarkistetun politiikan keskiöön. Minä haluaisin mietinnössä keskittyä nimenomaan itäiseen naapuruuteen unohtamatta kuitenkaan eteläisen maitakaan kun ajatellaan naapuruspolitiikan yleistä lähestymistapaakin ja mikä on naisten oikeuksien asema politiikassa. Asiantuntijoiden ja komission osallistuminen tähän auttaa meitä tuomaan erilaiset tekijät ja yhtäläisyydet naapuruspolitiikassa. Mutta ei se millään muotoa estä kuitenkaan, että voimme myöhemmin laatia miettinnän, joka koskisi pelkästään naapuruspolitiikkaa mikä myös olisi hyödyllistä. Enkä halua tässä nyt huomioimaan niitä maita, jotka eivät ole mukana naapuruspolitiikassa, nimittäin ajatellaan Itä-Balkanin maita, Turkkia tai Venäjää, niin niitä käsitellään puolestaan kahdenkeskisissä suhteissa ja hyödyntäen muita rahoitusvälineitä ja keinoja. Seuraavaksi haluaisin kiinnittää tämän huomiota nimenomaan aiheen tärkeyteen. Ne, jotka täällä salissa nyt ovat, tämä on aivan kiistettä tärkeä aihe mutta on hyvä toistaa sitä naisten oikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvon edistäminen naapuruusmaissa on yhä tärkeämpi ajatellen yhteisiä arvojamme ja yhteisiä pyrintöjämme, mutta myös keinona kehittää vakaata, demokraattista ja varmaa naapuruutta. Euroopan unionissa, kuten myös naapurialueillakin, naisten oikeuksia täytyy kunnioittaa tosiaalisesti, mutta myös oikeuden pohjalta niin että tehdään uudistuksia ja muutoksia päätöksenteossa sekä taloudessa että politiikassa. Vakaan naapuruus merkitsee myös vaurasta naapuruutta ja antaa naisille mahdollisuuksia. Lopuksi alustuksessa ottaisin esille tiettyjä kysymyksiä asiantuntijoille ja komissiolle. Todellakin kun rupeaa laatimaan mietintöä, niin ensimmäisiä kysymyksiä mieleen – kun tulee, ovat luvut. siellä tiedot liittyen naisen oikeuksien noudattamiseen, niiden loukkaamiseen, työmarkkinoihin osallistuminen, palkkakuilu, naisen osallistuminen kansallisiin poliittisiin kuvioihin, myös ajatellen oikeuden saamista. Eli onko meillä näitä tietoja olemassa ja minkälaisia ne ovat? Toivottavasti asiantuntijat näitä tarjoavat, jotta mietinnössä niitä voitaisiin käyttää pätevänä pohjana ja puolusta näin omia ajatuksiamme aina ajaen naisten oikeuksia noilla alueilla. Olemme myös kiinnostuneita tärkeimmistä haasteita, haasteista näillä kahdella alueella. Kun puhun haasteista, niin oikeastaan meitä kiinnostaa myös se, mitä mahdollisuuksia meillä on tarjota vastauksia, jotka olisivat asianmukaisia, realistisia. Voisivatko asiantuntijat antaa meillä selkokielellä suuntaa myös lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mikä on kiireellisintä? Mihin menee eniten aikaa, kun ajatellaan, kuinka paljon tässä täytyy erilaisia tekijöitä ottaa huomioon? Itäisessä kumppanuudessa on yksi kysy kommunistikauden perintön, miten on kirjattu lakiin, perustuslakiinkin, kuitenkin yhteiskunnallista stereotypin perustuvaa syrjintää on merkittävästi. Se estää sen, että naisten oikeudet eivät täysimittaisesti toteudu. Mitkä ovat teidän mielestä tärkeimmät tekijät tässä taustalla? Vielä yksi kysymys, joka liittyy Välimeren maihin. Me olemme huomanneet, että joissakin maissa on jännitettä olemassa, kun ajatellaan, että päätteet haluavat kyllä muuttaa ja uudistaa, mutta yhteiskunta on aika konservatiivinen Tunisia, Jordania esimerkiksi tulevat mieleen välittömästi mitä Euroopan unionin naapuruspolitiikassa voitaisiin ottaa käyttöön, jotta muutokset ja uudistukset toteutuisivat myös periaatteella alhaalta ylöspäin, eikä vain ylhäältä alaspäin. Lopuksi haluaisin korostaa myös kysymystä, joka liittyy välineisiin, tehokkaimpiin keinoihin Euroopan unionissa edistämään sen oikeuksia naapurustossamme. Mietintö oli varmaan tässäkin askel eteenpäin. Ja kun puhutaan mietinnöstä, niin totta kai on kyse hyvistä käytäntöistä, miten edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa itäisen naapurimaiden kanssa. Varmasti teillä on jotain esimerkkiä hyvistä käytännöistä, mutta vielä tärkeämpää on, että vaihtoa tapahtuisi. Totta kai Euroopan parlamentin ja parlamentin jäsenten tahtona on myös olla tässä mukana, tarjota jotain lisää viiden naisten asia eteenpäin. Tässä ensimmäiset kysymykset, jotka mieleeni tulivat, kun rupesin laatimaan mietintöä. Kuuleminen antaa meille tilaisuuden vaihtaa mielipiteitä ja löytää vastauksia. Haluaisin kiittää puhujia jo etukäteen. Nyt odotamme mielenkiinnolla teidän asiantuntevien lausuntojanne, myös kritiikkienne ja innovoivia ajatuksiannekin. Niitä varmasti riittää. Ja pitämättä puheenjohtajan puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme, Rauva Mariana Katsarovalle. Hän on perustanut ja johtaa Raw in War-järjestöä Bulgariasta. Me tunnemme toisemme ja haluaisin nyt kiittää häntä tässä. Hän on, on vuosien ajan ollut taistellut naisten oikeuksien puolesta, pyrkinyt torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. No niin, Rova Katsaarova, odotamme mielenkiinnolla teidän viestiänne. Uh, Kiitoksia paljon. Puhuja ei puhu mikrofoniin oikein. Thank you very much uh, for... Kiitoksia paljon puheenjohtaja tästä alustuspuheenvuorosta ja kysymyksistä, jotka esititte meille asiantuntijoille. Haluaisin sanoa, että toivon mukaan me pystymme vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin ja antaa, toivottavasti voimme antaa mielekkäitä vastauksia, mutta todennäköisesti aikaa on kovin niukasti tätä varten. Minä ja kollegani ilomielin toivot, toimitamme teille vielä lisätietoakin, kun te laaditte tätä mietintöä ja Mielellämme olemme teidän käytettävissä ja myöskin kollegoiden käytettävissä. Haluaisin kiittää myöskin valiokunnan puheenjohtaja Rova Karsia Peresiä. En tiedä, onko hän täällä tänään ystävällisestä kutsusta tulla paikan päälle puhumaan asiantuntijana tähän kuulemiseen. Me pyrimme auttamaan sinua, Maria, koska sinä olet todellakin toiminut etunenässä Bulgariassa, kun olet taistellut poliitikkojen joukossa yhteiskunnan puolesta, jossa vihdoinkin sukupuolten tasa-arvo toteutuisi ja että naisten, naisiin kohdistuva, suku, naisiin kohdistuva väkivalta saataisiin loppumaan. Hienoa myöskin, että valitsitte juuri tämän aiheen kuulemisen aiheeksi itäisen kumppanuuden ja eteläisen kumppanuuden maat. Nyt on todellakin korkea aika puuttua tähän aiheeseen. Haluaisin oikeastaan keskittyä vain kahteen seikkaan tänään. Naisten oikeudet ja sukupuolikysymykset itäisen ja etäisen kumppanuuden alueilla. Usein nämä jäävät poliittisessa keskustelussa huomion ulkopuolelle. Kuitenkin ongelma on myöskin se, että luotettavia tietoja ei ole olemassa. Lähtökohtana Pitäisi olla lisää tutkimusta tällä alalla. Ja naisten rooli konfliktien lopettamisessa ja pysyvän rauhan ja turvallisuuden luomisessa olisi ensimmäinen aihe, josta haluan puhua. Toinen aihe on naispuolisten ihmisoikeusaktivistien rooli ja kaikki ne uhat, jotka heihin kohdistuvat ja se suojelu, jota he tarvitsevat. Kun keskitymme näihin kahteen aiheeseen tänä päivänä, uskon, että on tärkeää varmistaa naisten oikeutta ja tasa-arvo myöskin naapurustopolitiikassa. Se on tärkeää, mikä me varmistaa Euroopan oman rauhan ja turvallisuuden kaikkien kannalta. Kyse pelkästään moraalisesta tai eettisestä kysymyksestä tai oikeudenmukaisuudesta. Naisten tasa-arvo on erittäin tärkeä asia kunkin kansankunnan kannalta ja myöskin koko eurooppalaisen edun kannalta. Mikä naisista viedään ihmisarvo ja tasa-arvo. Tämä on huono asia yhteisen turvallisuuden ja kansakunnan terveyden kannalta. Sodan aikana Samalla kun miehet taistelevat tai piileskelevat, piileskelevat tai ovat kuolleita, naiset ovat helppoja uhreja. Väkivalta ja raivo kohdistuu heihin. Naiset ovat paikalla, eivät avaamassa ovia öisin. He joutuvat todistamaan erilaisia tekoja. He joutuvat korjaamaan rikkoutuneiden yhteisöjen jäljettä. He ovat lehtimiehiä, äitiä ja vaimoja, opettajia, lakimiehiä, laulajia – tarinan kertojia. Meillä on monia seroaleja. Usein heistä tulee pelkästään väline, jolla pyritään rikkomaan miesten tahto taistella. Heitä käytetään hyväksi. Tsetseenien sodassa 90-luvulta lähtien, tämä ei tosin kuulu naapuristopolitiikkaan, mutta kuitenkin on lähialueellamme, tapasin yli 2000 Tsetseenin naista, jotka olivat sotilaiden raiskaamia. Näin kuinka kammottava kohtelo heillä oli ollut piilosotilaiden käsissä ja kuinka toivottamia olivat. He olivat häpeissään, he olivat hyvin yksinäisiä. Saman aikaan hämmästyin, kun näin, kuinka elämän haluisia naiset olivat, halusivat selvitä ja halusivat kertoa tarinansa ja saada oikeudenmukaisuutta aikana rakentaa rauhaa. Oli niin hämmästynyt, että perustin vuonna 2006 järjestön heidän suojelemisekseen ja heidän äänensä saamiseksi kulmiin. Kyse on Reach All Women in War, eli RAW, RAV. Valittava kyllä, toistaiseksi kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut. Se ei ole pystynyt luomaan pysyvää rauhaa ja turvallisuutta. Nyt ei ole edes päästy lähellekään tuota. Miltei puolet rauhansopimuksesta maailmassa on sellaisia, että ne epäonnistuvat ja romahtavat viiden vuoden sisällä. Maailmalla on erilaisia aktiivisia konflikteja lisäksi pitkittyneitä, jähmettyneitä konflikteja. Itäisen kumppanuuden maista vain yksi, valko on sellainen, joka ei ole kärsinyt viime vuosina tai kärsinyt tällä hetkellä aseellisesta konfliktista tavalla tai toisella. Aktiiviset väkivaltaisuudet, kuten Ukrainassa ja uusi konflikti Nagorno-Karabahissa, Armenian ja Azerbaidžanin välillä, sodan jäljet Georgiassa ja jähmettelykonferenssi Etelä-Osetiassa ja Abhasiassa ovat esimerkkejä. Niin ikään Neste Moldovan tasavalta. Sotilasmenot maailmassa vuodessa ovat yhteensä 700, 700, 700 vuoden YK budjetti. Sotilasmenot maailmassa yhdenten vuoden aikana ovat 1928 vuotta YK budjetti varoja, jotka omistetaan naisia varten. Yleensä ottaen naiset jätetään neuvottelupöydästä ulkopuolelle sen, kun rauhasta sovitaan. Ja myöskin rauhoille pitävistä instituutista naiset pidetään ulkona. Ne, jotka ovat osallistuneet aseellisiin konflikteihin, jotka ovat tappaneet siviilejä, tai suunnitelleet sotia ja aseellisia konflikteja. Nämä toimijat pitävät naiset ulkopuolella kuitenkin uhrista ja sotapakolaisista on yli 80 prosenttia naisia. Kuitenkin naiset pidetään pois neuvottelupöydästä, kun rauhaa rakennetaan. Ei tässä ole mitään mieltä. Miksi sitten naisten rooli rauhanneuvottelussa olisi niin tärkeä? Yhdellä näyttöä siitä, että naiset kaikilla maailmassa myötävaikuttavat rauhan luomiseen ja ylläpitämiseen, ja naisten osallistuminen johtaa parempaan ja pysyvämpään tulokseen koko kansan kannalta katsottuna. Kun naiset ovat mukana rauhanprosesseissa, he tuovat neuvottelupöytään ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuuden ja sovinnon aikaansaamisen. He rakentavat taloutta ja puuttuvat pystyvät vaikuttamaan tärkeisiin asioihin, esimerkiksi elintarvikkeiden ja veden saantiin ja hygienia-asioihin. Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf, kun hän pääsi valtaan, halusi varmistaa, että maa rakentaa kunnon viemäröintijärjestelmä ja juokseva vesi toimitetaan Liberian kotitalouksiin. Kuinka monta miespuolista presidenttiä konfliktin jälkeisissä maissa on ensimmäisenä prioriteettinaan pitänyt viemäröintiä ja vedensaantia? Kysynpä vain. Sitä olematta vuonna 2012 tarkastelussa katsottiin, että 31 tärkeästä rauhanprosessista vuoden 1992 jälkeen vain 4 prosenttia oli sellaisia, että allenkirjoittajina oli rauhansopimuksen myöskin naisia. 24 prosenttia pääneuvotteluista vain oli naisia, 3,7 prosenttia todistajista tai tarkkailijoista rauhanprosessin yhteydessä oli naisia, 9 prosenttia neuvottelutiimin jäsenistä oli naisia. On päivän selvää, että meillä on tässä ongelma, maailmanlaajuinen sellainen. Tämä pätee itäisen kumppanuuden maihinkin. Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että naiset eivät ole olleet mukana minillään olevissa Nagorno-Karabahin, vuoristokarabahin rauhanneuvottelussa, jotka ovat minillään 2009. Oli neljä naispuolista edustajaa Georgian vallan edustustussa. Ja kymmenestä osallistujasta Georgian neuvottelukunnassa oli neljä. Tämän kaikkien korkein naisten osuus koskaan rauhanneuvottelussa tänä päivänä Tuossa samaisessa neuvotteluvaltuuskunnassa vain kaksi naista Georgian puolella. Naiset eivät olleet mukana myöskään aseellisten konfliktin jälkeen neuvotteluissa Itä-Ukrainassa Angela Merkel lukuun ottamatta, kun oli Normandian korkean tason neuvottelussa mukana, mutta tämä tuskin voi osoittaa, että naiset olisivat mukana rauhaprosessissa kunnolla. Eivätkä naiset ole mukana myöskään neuvottelussa Transnistrian ja Moldovan konfliktissa. Eteisen kumppanuuden maissa Naiset ovat olleet poissa Syyrian rauhanneuvottelusta kaiken aikaa. Siitä huolimatta kansainvälisen paineet vain kasvavat ja naisten ryhmät ilmoittivat maaliskuussa 2016, että 12 kansalaisyhteiskunnan naispuolista jäsentä pääsee mukaan ja saa äänensä kuulin rauhanneuvottelussa osana neuvoa antavaa elintä. Tämä on tietystikin parempi kuin ei mitään. Oli miten oli, naiset kuitenkin ovat vain virallisten rauhanneuvotteluiden marginaalissa sivussa neuvottelupöydästä. Jälleen kerran on syntynyt asiallinen konflikti Itä-Ukrainassa. Se ei ole enää kansainvälisten lehtien otsikoissa, mutta yli 3000 yli 3,5 miljoonaa ihmistä on edelleenkin Donetskin ja Luhanskin alueella jumissa He kärsivät väkivaltaisuuksista, heidän perusoikeuksiaan poljetaan, heitä edelleenkin syrjitään, he joutuvat pommitusten kohteeksi siviilit varsinkin, heiltä puuttuu peruspalveluita, eläkkeitä ja sosiaaliturvamaksuja ei makseta. Heillä ei ole lääketieteellistä hoitoa eikä elintarviketurvalle taattu. Lisäksi on vaarana, että heitä kirjoitetaan, vangitaan, kidnapataan ja heidän liikkuvuuttaan rajoitetaan. Hiljattain kävin Ukrainassa. Olen viime, viimeiset kaksi vuotta toiminut sieltä käsin YK on ihmisoikeusvalvontaryhmän jäsenenä Donetskin ja Luhanskin ja muilla alueilla toiminut se myöskin. Seksuaalinen väkivalta kohdistuu naisiin ja tyttöihin on osa tuota konfliktia, niin kuin monia muitakin konflikteja. Kostotoimien vuoksi naiset eivät kuitenkaan raportoi raiskaustapauksista. Ihmiskauppa kukoistaa Ukrainassa. Ja konflikti vain pahentaa tilannetta. Miljoonat miehet, naiset ja lapset ovat uhattuina. He saattavat helpostikin joutua väärinkäytetyiksi, hyväksikäytetyiksi ja myydyiksi. Tieteellistä tutkimusta ei kuitenkaan ole tästä eikä myöskään tukea uhreille. Ukrainan konflikti on johtanut siihen, että perheväkivalta ja naihin kohdistuva väkivalta ja tyttöjen kohdistuva väkivalta on kasvanut muuallakin maassa. Yhteiskunta on muuttunut yhä militaristisemmiksi ja aseita on ylin kyllin kummallakin puolella. Olemme nähneet tämän kaikissa konflikteissa eri puolilla maailmaa, ja nämä on tapahtunut myöskin Ukrainassa traumatisoinut entiset taistelijat palaavat takaisin koteihinsa ja ensimmäinen kohde tule on oman perheen nainen. Ensimmäinen uhri on nainen. Ja muitakin konflikteja Euroopan lähialueilla. Islaminen valtio myöskin vaanii naisia ja tyttöjä. Viime viikolla Mosulissa Irakissa 12 jesidinasta tapettiin, heitä poltettiin elävältä ISISin toimesta rautahäkeissä, koska he eivät suostuneet oriksi. ISIS taistelee morsiamiksi yli 3000 jäsenkin naista ja tyttö on edelleenkin seksiorjina ISAn kynsissä Irakin pohjoisosassa. Vain muutama rohkea naisaktivisti uskaltaa uhrata elämänsä taistellakseen naisten vapauttamisen puolesta, joten saataisiin pois orjuudesta tai kautettaisiin niitä pakenemaan ja toipumaan sitten vammoistaan. Yleisesti ottaen Hiljattain saatu tutkimus näyttää tietoa siitä, että jäsenkumpanimaissa naiset puuttuvat valtaa pitävistä päätöksentekijöiden asemasta. Kaikkein parhaiten kuitenkin sukupuolten tasa-arvokysymyksiä ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voitaisiin käsitellä, mikäli naiset olisivat valtavat asemassa. Itäisen kumppanin maissa on vain vähän naisia poliitikkojen joukoissa. on pitkään taistellut päästäkseen noihin asemiin. Viimeinen asia, mitä haluaisivat, olisi edistää tällaisia epäsuosittuja aiheita, kuten naisiin kohdistuva väkivalta tai sukupuolten tasa-arvo mikäli he näin tekevät, mieskollegat ja julkinen mielipide leimahdet feministeiseksi. Ja mikäli kutsutaan feministiksi, tämä on erittäin loukkaavaa Itä-Euroopassa tänäkin päivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että olet ruma, arvoton, eikä kukaan sinua huoli. Ja parhaimmassa tapauksessa olet miesten vihaaja ja ihminen, joka on aivan yhtä arvoton siinäkin tapauksessa. Itäisen kumppanuuden maissa on hyvin vähän naisia valta-asemassa. Ja täytyy muistuttaa siitä, että heillä on ainutlaatuinen rooli, kun pitäisi pyrkiä muuttamaan lakeja ja politiikkaa, jotka kohdistuvat naisiin ja tyttöihin heidän kotimaissaan. Ja heidän pitäisi ottaa voimakas kanta, omaksua voimakas kanta. Ja heitä pitäisi tukea eu instituutioiden ja parlamentin kautta, kun he ryhtyvät rohkeisiin toimiin omissa maissaan. Naisten tasa-arvokysymykset jätetään enimmäkseen kansalaisyhteiskunnan hoidettaviksi ja naisten ryhmien hoidettaviksi niillä on kuitenkin vähän rahoitusta. Ne toimivat virallisen kansallisen keskustelun marginaalissa vain sivusta käsin. Yleinen naisiin kohdistuva vihamielinen ilmapiiri, kun on vallan, valtaapitäjistä ja instituutioista, ei ole mitenkään Tämän, mitä tästä seuraa? Ei ole mitenkään yllättävää, että naiset ovat pois myös rahanneuvottelusta. Mitä EU sitten voisi tehdä paremmin tai enemmän? Ensinnäkin uskoakseni muutosten täytyy alkaa kotoa käsin. Yhdeksästä EUn erityisedustajasta jotka ovat äh, monet olleet mukana rauhanprosessissa eri puolilla maailmaa ja myöskin itäisen kumppanuuden maissa. Tiedätkö, kuinka moni heistä on nainen? Ei yksikään. Voisi sanoa, että huipputehtävät EU-ssa ulkopolitiikan saralla tai korkein tehtävä on naisen käsissä, joten tämä ikään kuin tasoittaa tilannetta. Nyt puhutaan kuitenkin naisten osallistumisesta rauhanneuvotteluihin. EU täytyy toimia esimerkkinä muille. Joten muuttakaa sisäisiä tänne, jotta tällaiset tärkeät tehtävät, jotka, rauhan, jotka ovat merkittäviä rauhanprosessin kannalta, ovat siellä siihen myöskin pätevät naiset voivat päästä. Ja naisten mukana olla pitäisi pitää prioriteettina näissä tehtävissä. Lisäksi pitäisi luoda vallassa olevien naisten indikaattori. Kuinka moni nainen osallistuu virallisiin rauhanneuvotteluihin? Euroopan parlamentin on kaksi painavaa päätösosamatekstit liittyvät naisiin ja rauhaan ja konflikteihin vuotta 2006 ja 2009. Onko ne pistetty kunnan täytäntöön EU-ssa ja naapurustopolitiikan maissa? Kysynpä vain. Päätöshausemme joka vuonna 2016 helmikuussa, sinne perkutan sitä, että EU on mukana prosesseissa ja että ehtona pitää olla se, että naisten osallistuminen varmistetaan kansainvälisissä neuvottelutiimeissä silloin, kun rauhan pyritään neuvotteluiden kautta ja pyydetään, että edistys saataisiin aikaan, että naiset pääsivät pysyvästi mukaan johtotehtäviin alue- ja paikallistasolla ja kansallisjärjestön tasolla silloin, kun neuvotellaan rauhanprosessin eri vaiheissa. On päivän selvää, ja nyt tarvitaan uusia pyrkimyksiä myöskin parlamentin puolelta, jota naisten osallistuminen rauhanprosessiin tehtäisiin ehdoiseksi. Se pitäisi olla ehtona kaikilla toimille, joihin EUn toimilimet ryhtyvät silloin, kun on kyse itäisen kumppanuuden ja etäisen kumppanuuden maista ja toimista niiden kanssa. Samainen päätösosana peräänkuuluttaa sitä, että luotaisiin erityisedustajia naisia varten, silloin kun on kyse on naisten roolista, rauhan turvaamisesta, ja rauhanrakentamisesta ulkosuhdehallinnon puolelle tämä erityisedustajan virka pitäisi luoda. EU pitäisi tehdä myös läheisempää yhteistyötä YK toimijoiden kanssa, niin että kaikki EUn politiikka ja yksiköt ja työryhmät tekisivät työtään niin, että sukupuolikysymyksiä koordinoitaisiin juuri tämän EUn sukupuolikysymyksiä käsittelevän koordinaattorin kautta johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Seksi systemaattisesti ja kaiken kattavalla tavalla pistää täytäntöön strategia ja eri toimet. EUn työryhmän, joka liittyy naisiin ja heidän osallistumisensa rauhan luomiseen, voisi toimia koordinoivana elimenä ja, ja tämmöinen EUn naisasioista vastaava erityisedustaja, johon virkan tietysti täytyisi olla myöskin nainen, voisi toimia myöskin tässä merkittävässä roolissa. Toiseksi meidän pitäisi tietää, että kun on naisten elimiä, nais, elimiä ja toimijoita, joissa naiset ovat mukana. Tämän lisäksi pitäisi kouluttaa naisia, jotka toimivat kansallisyyskunnan piirissä lähialueilla, jotta voit osallistua rauhanneuvotteluihin. Myöskin eteläisen naapurusta politiikan puolella naisten pitää päästä mukaan rauhanneuvottelu toimet ja asiantuntemus. Se pitää antaa myöskin naisille ja naisia pitää kouluttaa jotta he pystyvät saamaan äänsä kuuluvan silloin, kun he puhuvat sukupuolten tasa-arvosta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta rauhanneuvottelujen yhdessä silloin, kun sovitaan rauhansopimuksia. Tutkimus osoittaa, että YK on päätösauselma 1325 on toiminut merkittävänä ponnikkeena, kun on pyritty mobilisoimaan naisia virallisten rauhanneuvotteluiden lisäksi Ainoastaan Georgiassa vuonna 2011 parlamentti hyväksyi 2012-2015 kaudella kansallisen nais, nais toimintasuunnitelma, joka liittyy naisiin ja rauhaan. YK on päätösohjelman 1325 innoittamana. EU pitäisi peräänkuuluttaa sitä, että kaikissa itäisen kumppanuuden maissa omaksuttaisiin kansallinen toimintasuunnitelma juuri tuon YK päätösohjelman 1325 pohjalta, että luotaisiin mekanismi, jolla voidaan valvoa sen toteutumista. Kolmanneksi, täytyisi tehdä työtä humanitaarisen yhteisön ja YK kanssa, jotta naiset pääsi, ja kansallisyhteiskunnan järjestöt pääsivät mukaan suunnittelemaan ja pistämään täytäntöön hätäaputoimia. Ja myöskin kun suunnitellaan jälleenrakentamista ei pelkästään konfliktien aikana, ja, mutta varsinkin konfliktien jälkeisenä aikana – ihmiskaupan rankaisemattomuus konfliktin aikana ja sen jälkeen täytyy poistaa, varsinkin kun kyse toimista tai rikoksista naisia ja tyttöjä vastaan. Usein tällainen jää huomaamatta silloin, kun on kyse sodista ja konflikteista. Ja silloin mekanismien järjestelmiä, joilla voidaan määritellä, tunnistaa uhrit ja antaa heille riittävästi suojaa. Naisten taloudellinen voimaanottuminen – sodan aikana ja sodan jälkeen auttaisi saamaan koko yhteiskunnan kukoistamaan ja vaurastumaan. Lisäksi pitäisi kohdennettua riittävää rahoitusta naisten ryhmille ja pakolaisnaisille – ja muille naispuolisille toimijoille, jotka toimivat etäisen ja etäisen kumppanuuden maassa konfliktin jälkeisenä aikana. Pienet, joustavat ja epäbyrokraattiset rahoitusmekanismit olisivat tarpeen sellaiset, jotka kohdistuvat naisjohtajiin ja heidän yhteisöihinsä. Näillä saataisiin paljon aikaan. Kuunnelkaa kansaisyhteiskunnan naisia ja naisjohtajia ja kuunnelkaa, mitä heidän mielestään pitää tehdä konfliktin aikana ja konfliktin jälkeen. Voimannuttakaa heidät ja mahdollistakaa se, että he pystyvät antamaan ennakko varhaisen varoituksen silloin, kun on uhkana aseellinen konflikti. Ylipäänsä naisten aseman parantaminen yhteiskunnassa. Naisten asema yhteiskunnassa on selkeä merkki myöskin siitä, milloin on vaarassa syntyä aseellisia konflikteja. Ihmisoikeusaktivistit ovat naisia. Heitä kohtaa aivan erityisen vakava tilanne. Heitä häiritään ja estetään. Viimeiset 25 vuotta olen kulkenut eri puolilla maailmaa, nähnyt sodan repimiä maita ja käynyt poliisiasemilla ja pakolaisleireillä. Olen todistanut joukkohautoja ja verilöilyjä mukaan luettuna omien ystävieni kuolemia. Jotkut ovat saaneet surmansa tehdessään työtä ja heidän äänensä on vainettu. Natalia Stimorova ja Anna ja kaksi aktivistia, jotka tapasin ihmisoikeustyöni aikana, Tsechien ensimmäisen sodan aikana, tekivät jotakin, jota kutsun ihmisoikeusjournalismiksi. He kertovat ihmisten tarinoita palauttaakseen heidän arvokkuutensa ja varmistaakseen oikeudenmukaisuuden. 2007 Moskovassa Anna Polikotskaja murhattiin oman kotitalonsa eteen Putinin syntymäpäivänä. Ne, jotka tappoivat Annan, tiesivät, että rankaisemattomuus on taattu. Tappaja ehkä löydetään, ja myös, mutta toimiksianta ei koskaan löydetä. Niin kuin monen muidenkin ihmisoikeusaktivistien ja journalistien kohdalla, Annan kohtalo oli tuttu. Anna Timoroa, joka teki ihmistyötä, ihmisoikeustyötä memorialijärjestön kautta. Annan, Annan tavoin hän tutki Chesinan tapauksia. Hänet murhattiin heinäkuussa 2009 kotiinsa. Ketään ei ole syytetty tuosta rikoksesta, niin kuin ei annankaan tappamisesta. Hän puhui Tsetseenien julmasta kohtelusta sekä venäläisten joukkojen että Moskovan tukeman Tsetseeni-koneiston kautta. Mitään poliittista tahtoa ei päivänä ole ottaa selville, kuka määräsi heidän murhaamisensa ja oikeutta ei saato. Vuosi annan kuoleman jälkeen perustin Anna Politkovskaja palkinnon. Se annetaan joka vuosi lokakuun 7. päivänä, jolloin Anna kuoli. Sen saa aina naispuolen journalisti tai ihmisoikeusaktivisti, joka toimii konfliktialueella niin kuin Anna. He toimivat siellä oman henkensä uhalla. Anna Jimiviora oli ensimmäinen palkinnon saanut 2007. Heidän työnsä kautta ja tuon palkinnon kautta Annan kuoleman jälkeen olen tavannut aivan ainutlaatuisia naisia, jotka ovat saaneet tuon Anna Polikotskajan palkinnon Afganistanista aina Irakkiin saakka, taikka Tarfurin, Syyrian saakka. Kaikilla naiset uhraavat elämänsä, vaarantavat elämäntä kertakseen totuuden ja suojellakseen siviilejä aseellisissa konflikteissa. Vuonna 2011 palkinnon saaja Rosan Zaitonek Syyriasta, urhea nuori nainen, joka rohkeni puhua ääneen ja kertoa niistä julmuksista, joiden kohteeksi hänen maansa kansalaiset ovat joutuneet. Hän joutui piiloutumaan uhan alla ja hänen perheenjäseniä on pidätetty ja kidutettu. Siitä huolimatta hän jatkoi työtään. Päätän puheenvuoroni ihan kohta. Sitten Olmetan jatkoi kampanjansa piilosta käsiin. Osoituksena rohkeudestaan 2011 Rosanna sai myöskin Euroopan parlamentin saraf palkinnon joulukuussa 2013. Rosana, hänen miehensä ja kaksi muuta aktivistia kidnappattiin Syyriassa. Oppositio heidät kidnappasi. Heidän olinpaikkaansa ei tänäkään päivänä tiedetä. Tarina tuntuu taistavan, toistavan itseään Tsetseeniasta, Syyrian ja Venäjälle saakka ja kaikkialla, missä on konf- aseellisia konflikteja, aseellisia konflikteja itäisen ja eteläisen kumppanin alueella. Sama toistaan ja uudelleen. Ilmiantajia ja äänenpuhujia uhataan, niin kuin Anna ja Natalia. Moni vaiennetaan, naisten ääni vaiennetaan. Kysyn usein itseltäni, kuinka voimme suojella niitä, jotka vielä pystyvät puhumaan – Kuinka heitä voidaan suojata vaaroilta? Kuinka me kaikki voimme saada aikaan muutoksen tukemalla aktivisteja ja journalisteja, jotka antavat äänen niille, joita kukaan muuten ei halua kuunnella? Ja aivan lyhyesti. Parlamentti voi tehdä montakin seikkaa. Älkää puhuko naisista uhreina. Muuttakaa ennen politiikkaa ja suuntaviot käyttävät niin niitä erityishuomia kiinnitetään naisten ja naispuolisten ihmisoikeusaktivistien suojeluun, varsinkin kun he tekevät työtä sota-alueilla. Ottakaa nopeasti käyttöön suojelumekanismeja. Luokaa EUn viisumi menettely ihmisoikeusaktivisteille, jotta he pystyvät pakenemaan julmuuksia ja pelastamaan henkensä. Kuunnelkaa ja toimikaa näiden naisten viisauden ja puheiden pohjalta. Luokaa pysyvä neuvoantava neuvosto joko naisten oikeuksien valiokuntaan tai muualle, jotta naispuoliset ihmisoikeusaktivistit, jotka toimivat eteläisen itäisen kumppanuuden maissa konfliktialueilla, saavat äänensä kuuluviin ja että heidän näkemyksensä muuttuvat EUn toimiksi ja politiikaksi. Mutta karatusmekanismeja, jotta saadaan kohdennettua rahoitusta ihmisoikeusaktivisteille, jotka ovat naisia, ja että heitä voidaan paremmin suojella. Puuttukaa rankaisemattomuuteen. Vastuuvelvollisuus on erittäin tärkeä asia, varsinkin naisten kannalta, kun on kyse sukupuoli- ja seksuaaliväkivallasta aseisten konfliktin yhteydessä. Tehkää naisista ilmiantajia ja politiikan muuttajiksi. Maistakaa se, että naiset voivat muuttaa maailmaa. Suojelkaa heitä. Kiitoksia kovasti, Katsarova. Oli hyvä kuulla kokemuksistanne ja viesteistä haasteita on vaikka kuinka lailla. Hyvin perinpohjaisesti kävitte läpi tapahtumia, esittelitte päätöksenteon parissa olevia naisia, naisten osallistuminen myös ennaltaehkäisyn konflikteissa. Niin. Ja pitämättä puheita annan puheenvuoron nyt Veronika Grisbalskalla, joka on Puolan tiedeakatemian yhteiskunnalliselta, nyt kun koulusta hän puhuu nimenomaan itäisen kumppanuuden maiden politiikasta, joka ei edistä tasa-arvoa. So welcome everyone and thank you. Tervetuloa kaikkia, kiitos valiokunnalle tilaisuudesta puhua teille tästä hyvin tärkeästä aiheesta, joka on tämä antigenderismi. Avasimme kuulemisen vetomuksella että puututtaisiin näihin kiireellisiin haasteisiin, jotka liittyvät naisten oikeuksiin itäisen maissa, ja uskon siihen, että niin kuin Mariana tuossa jo sanoikin, antigenderismi on valtava haaste, ei ainoastaan naisten oikeuksille itäisen kumppanuuden maissa ja muissa naapurimaissa, mutta myös naisten oikeuksille Euroopan sydämessä ja ytimessä. Vieläkin tärkeämpää on se, että tämä haaste, siitä ei voiteta tavanomaisella politiikan tavoilla, johon niin tottuneita. Tämä PIMkin vaaditaan uutta ajattelutapaa ja pitää mennä pidemmälle kuin mitä tavanomaiset politiikat ovat menneet. Ja kun tarkastellaan näitä eri raportteja ja politiikkasuosituksia, joita on tehty, jotka liittyvät naisten oikeuksiin itäisen kumppanuuden maissa, niin huomataan, että fokus on kahdella alalla, siis kahdessa asioissa nähdään haasteena. Ensinnäkin perinteinen patriarkaalinen kulttuuri, ja tässä keskitytään perinteisiin stereotyyppeihin, miten ne vaikuttavat negatiivisesti naisten poliittiseen osallistumiseen, talouden voimannuttaminen ja ystäkunnan asema muun muassa myös toinen lainsäädäntöjärjestelmä. Ja tässä sanotaan, että sukupuolten tasa-arvo, sitä ei ole varmistettu lainsäädännössä näissä maissa, ja siinä halutaan panna täytäntöön lisää toimenpiteitä. Mutta tällä hetkellä nyt en tullut puhumaan, tullut puhumaan näistä kahdesta aiheesta, pathologiset asenteet ja sukupuoliperusteiset stereotyypit toisaalta ja toisaalta riittämätön lainsäädäntö. Sen sijaan haluaisin tänään kiinnittää huomionne täysin uudenlaiseen haasteeseen, joka liittyy naisten seksuaalisiin ja poliittisiin oikeuksiin, muun muassa nimittäin no, se on hitaasti leviämässä itäisen kumppanimaissa. Tämä haaste on ylikansallinen antigenderismi, ja syy siihen, miksi tulin, on se, että olen tutkinut näitä kansainvälisissä tiimeissä viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja puhe ensinnäkin yleiskatsaus siitä, mitä tiedämme jo tästä niin sanotusta antigenderismiliikkeestä, sitten esimerkkejä näistä toimista itäisen kumppanuuden maissa. Ja sitten lopuksi tehokkaita vastauksia näihin haasteisiin mitä, mikä tämä ilmiö on, sillä kaikki eivät sitä ehkä tunne. Kyse on ylikansallisesta yhteiskunnallisesta liikennestä, jossa vihollinen on sukupuoli-ideologia, sukupuoliteoria tai geiroupa niminen ilmiö. Ja näissä liikennissä puhutaan, tai to, ne ovat naisten oikeuksien vastaisia, Siinä puututaan seksuaalikoulutukseen muun muassa sekä myös ylikansallisen toimielinten vaikutukseen, kuten EU tai YK suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Nämä liikkeet esittävät edistävänsä vähemmistön oikeuksia, mutta kuitenkin sukupuoli, genders sitä pidetään eri tavalla symbolinen liima siinä. Siinä useita aiheita yhdistetään yhden alle ja monia konservatiivisia toimijoita on siinä mukana. Sillä pyritään heikentämään liberaaleja arvoja Euroopassa. Siinä käytetään juuri niitä keinoja, jotka ovat demokraattisen politiikan ytimessä, muun muassa ruohonjuuritason mobiliteetti ja kansallisjärjestön toiminta muun muassa Euroopassa tutkimus ja antigenderismi on vasta alkanut, mutta kuitenkin tutkijat ovat jo korostaneet että eri kansalliset liikkeet, niitä, ne pitäisi nähdä osana samaa kansainvälistä liikehdintää pikemminkin kuin vain yksittäisinä alueellisina ilmiöinä. Tutkimus on osoittanut, että näiden eri liikehdintojen välillä on yhteyksiä, siirtoja ja käytänteitäkin vaihdetaan, mikä johtaa siihen, että ne oli yhteisiä luonteenpiirteitä nyt lyhyestikään läpi. Nämä luonteenpiirteet ensimmäinen on yhteen antropologinen perusta kaikille antigenerismille. Se voidaan jäljittää romalaiskatolisen kirkon opetuksiin. Yksi tällainen opetus on käsite uudesta evankelisoitumisesta. Kysy on siis, no toinen ala on opetukset naisesta ja perheestä, muussa kehon teologia, siinä otetaan käytön käsite sukupuolten täydentävyys, eli miehet ja naiset ovat täysin erilaisia, mutta myös tasa-arvoisia ja täydentävät toisiaan. Toinen luonteen piirre on samantyyppisten toimijoiden toimintaa. Ensimmäinen toimija totta kai ruomalaiskatolinen kirkko tai ortodoksi kirkko itäisissä maissa. Toinen toimija on kansalaisjärjestöt, jotka toimivat kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi European Dignity Watch tai World Congress of Families – se on pidetty Georgiassa, Tbilisissä, ja siellä käytiin paneeleja siitä, mitä, mitä vaaroja tai sukupuoli-ideologia on. Sitten on myös oikeistolaisia, äärioikeistolaisia ryhmiä, jotka käyttävät tätä strategiana saadakseen lisää äänestäjiä lopuksi. Niin Mutta jähempänä on ruohonjuuritason järjestöt, kuten Georgian ortodoksiliike tai ukrainalaiset järjestöt lopuksi, mistä tässä on kyse, mitä liikennellä on yhteistä, on se, että niillä on sama kieli tai sama, samat sanamuodot, sama kielimuoto, jossa vedotaan konservatiivisiin perhearvoihin. Yksi äärimmäisen tärkeä ulottuvuus tässä diskurssissa on uskollinen puitekehys, jota tässä käytetään, ja tässä kehyksessä EUta pidetään kulttuurisena kolonialisoijana ja sukupuolta pidetään tällaisena ideologina, joka tuhoaa kansalliset arvot jossa eliitin arvot koitetaan saada eh, kansalaisille läpi. Tähän mennessä vihollisena pidetty EUta ja USA ja tieto itäisen kumppanuuden maista sitä on meillä rajallisesti. Oh, okay. I'm very fast. Sorry, I'm, I'm a very fast speaker usually. Um, so, as I said, so far... Olen nopea puhuja, kuten sanoin, tutkimus on keskittynyt lähinnä EU-hun ja joskus USAan tähän asti, ja emme tiedä paljoakaan näistä ylikansallisista liikkeistä itäisen kumppanuuden maissa paljonkaan vielä. Lisäksi paikalliset aktiiviset Armeniasta, Arsevaitsemista, valko Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta ovat sanoneet yhteisölle siitä, että on lisännyt vastusta feminismiä kohtaan kuitenkaan. He eivät, heillä tarvitsisi saatavuutta kansainväliseen tutkimustietoon sen vuoksi. Ansana on, että näitä ilmiöitä pidetään paikallisina ilmiöinä sen sijaan, että ne nähtäisiin osana kansallista ilmiöä. Kuitenkin raporttien myötä on huomattu, että tätä ilmiötä esiintyy myös itäisen kumppanuuden maissa. Ensinnäkin itäisen kumppanuuden maissa huomataan, että samanlaiset tekijät ovat eri maissa läsnä muussa äärioikeiset ryhmät, kirkko, kirkot ja Ukrainassa muun muassa on myös ryhmä, joka on osa kansainvälistä verkostoa, Georgiassa kirkko oli ennen liikehdinnän kärjessä, mutta nyt maassa on huomattu, että ääriliikkeet ovat yhä läsnä. Yksi esimerkki tästä on se, että EU- ja myönteistä ryhmää vastaan hyökättiin Tbilisissä, Ukrainassa. Ääriäköistöinen väkivalta on lisääntynyt, joka liittyy myös militarismin lisääntymiseen. Ääriliikkeet ovat kohdistaneet väkivaltaa HLBTI-festivaalia vastaan. Siellä äh, ihmisiä uhattiin, kunnes heidät evakuoitiin pussin myötä. Muita yhtäläisyyksiä itäisen kumppanimaissa ja muualla että käytetään pelkoa ja hyperbolista kielenkäyttöä siinä. Seksuaaliset ja sosiaaliset yhdistetään 2016 vuonna Ukrainan kirkon johtaja tuomitsi sukupuoliideologian ja piti sitä keinona tuhota perhe käsite Ukrainassa ja sillä ajattelin, että äh, Ukrainassa torjutettaisiin tämä käsitteen alle. 2012 ukrainalainen aktivisti ilmoitti, että allekirjoittamalla EUn syrjintälainsäädäntö Ukraina kärsisi eurooppalaisesta homodiktatuurista, ja samalla puhutaan myös Gay-Euroopasta, jota pidetään tällaisena EUn homopropagandana. Ja sitten itä maissa on myös muita propagandatoimia, jotka seuraavat samanlaisia, samanlaisia toimintamuotoja. Puolassa ja Slovakiassa muun muassa, Georgiassa, Ukrainassa, Armeniassa myös siellä tämä liikehinta on saanut alkunsa EUn toimista 2007 vuonna Georgiassa. Tapahtuneita All Different All Equal järjestettiin. Euroopan neuvosto siis järjesti sen. Ortodoksi kirkko toimi sitä vastaan Armeniassa. Kampanja alkoi vuonna 2014. Parlamentti hyväksyi lain yhtäläisistä oikeuksista ja mahdollisuuksista miehille ja naisille. Siinä sukupuoli määriteltiin konservatiivisella tavalla tule, sinne jälkeisinä kuukausina äärikäiset ryhmät, kansallisjärjestöt ja konservatiivipoliitikot kävivät kampanjaa ihmisoikeustoimilta vastaan. Heitä kutsuttiin pettureiksi ja perheen käsitteen tuhoajiksi. Armenian kampanja. Sitä käytiin eri foorumeilla, perinteiset mediat, somet ja ruohonjuuritaso Siinä uhattiin väkivallan käyttöä aktivisteja vastaan muun muassa Ukraina. No, se on edistyksellisen kumppanuus maisatellaan ajatellaan tasa-arvoisuuslainsäädäntöä siellä. Eri EUn suosituksia vastaan on hyökätty. Ajatellaan, että on ukrainalaisia arvoja vastaan. 2010 vuonna Ukrainassa lanseerattiin kampanja, mitä Stop Gender, pysäyttäkää sukupuoli. Sielläkin oli käytössä internetfoorumi, joka saman niminen. Siinä yhdistettiin videoita, jaettiin brosyyrejä kirkoissa muun muassa ja kirjoitettiin kirjeitä Venäjän ja Ukrainan viranomaisille. Tarkoituksena oli pelotella oikein sukupuolenokamuisuusaktivisteja. Mitä päätelmiä tästä voidaan vetää, jos halutaan vastata näihin liikennintöihin Ensinnäkin saattaisi olla houkuttelevaa katsoa niitä uutena patriarkaalisen resistenssin tapoina. paternit ja muut tutkijat kuitenkin muistavat, että tämä liikkeet esittävät uusia diskursseja, uusia toimintoja, ja niissä on uusia toimijoita mukana sen takia. Niitä pitäisi kohdella uutena poliittisena haasteena, ja ne ei voida puuttua vanhoihin keinoin. Kuitenkin itäisin kumppanuuden alue, sillä on omat erityispiirteensä, sillä on oma historiallinen taustansa ja poliittiset luoteen piirteensä. Tämän takia antigenderismi näissä maissa näissä maissa toimii omalaatuisessa ilmapiirissään, jossa on hyvin konservatiiviset arvot, muussa Armeniassa tehtiin tutkimus 2010 vuonna. 60 prosenttia miehistä ajattelee, että naiset eivät ole hyviä johtajia, 64 prosenttia naisista valittelee, etteivät ole miehiä. Nämä olosuhteet luovat paradoksin. Feminismi-ilmiö kärsii vaikka feminismi on hyvin vähän läsnä, tai kuten eräs georgialainen aktivisti sanoi, siellä ihmisoikeus mielenosoituksessa on järjestetty vähemmän aikaa kuin näitä mielenosoituksia, ja sitten vielä kolmanneksi nämä liikkeet ovat ylikansallinen ilmiö, jotka esiintyvät kuitenkin kansallisesti myös, sen takia niihin pitää puuttua eri tasoilla. Kuten Andrea Petsov on sanonut, Pitää mennä pidemmälle kuin vain byrokratiaan, kun pannaan täytäntöön asetuksia ja säännöksiä. Pitäisi palata ruohonjuuritasolle. Lisää ponnisteluja ja resursseja pitäisi ottaa siitä tuetaan paikallistason ryhmejä ja aloitteita, jotka tarvitsevat vaihtoehdon näille neokonservatiivisille liikkeille. Nämä aktivistiryhmät, ihmisoikeusryhmät saavat taloudellista tukea, mutta myös intellektuaalista tukea, jotta voit ymmärtää, että tässä käsitellään ylikansallista ilmiötä eikä vain alueellista toimintaa. Tämä älyllinen tuki, sitä voi, no se voi olla koulutusta, työpajoja, paikallisaktivistit tekevät läheistä yhteistyötä ihmisten kanssa, ymmärtävät heidän tarpeensa ja pelkoonsa muun muassa. Sen takia he voivat auttaa eurooppalaisia politiik- politiikkoja ja muuttamaan ne strategioiksi samaan aikaan, kun tuetaan toimintaa. No se ei siis riitä. Yhä useimmat ihmiset yhteisen niin kumppanuuden maissa, mutta myös ympäri Eurooppaa ovat yhä skeptisempiä kohti Euroopan integraatiota vastaan. He eivät usko, että se lisää tasa-arvoa. Sen takia pitää pohtia uudestaan EUn tasa-arvoparadigmaa antigenderismiä pitäisi käsitellä ainoastaan feminismiresistenssinä, se pitäisi nähdä siinä, mikä se oikeasti on, neokonservatiivinen vastaus paljon laajempaan ongelmaan. Syvemmällä tasolla antigenderismi johtuu globalisaatiopeloista muun muassa uusliberalismista, ja takana on myös se, että Euroopan integraation lupaukset ovat täyttyneet ja ja sitten sukupuoli vedetään myös mukaan kuvaan. Sitäkin hyvät vastaukset äh, ovat tarpeen. Tässä pitäisi puuttua perussyihin, näihin pelkoihin ja huolenaiheisiin, joiden myötä ihmiset etsivät turvaa perheestä ja uskonnollisista yhteisöistä. Jos saatan puuttua näihin liikkeisiin, niin päätöksentekijöiden pitää tarjota hyvä vaihtoehto, joka voisi palauttaa ihmisten luottamuksen demokratian ja Euroopan integraation. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti. Varmasti teidän puheenvuoronne antoi aihetta kysymyksiin. Kiitos myös tästä epätavallisesta katsantotavasta. Minä aion kyllä esittää muutaman kysymyksen sen pohjalta. Ja nyt sitten annan puheenvuoron herra Vincent Forestille. Hän johtaja Euromat Rights-järjestö Brysselissä. Hän keskittyy naisten asemaan eteläisellä puolella naapuruuspolitiikassamme. Ajatuksena on todellakin katsoa vähän toisin naisten roolia, miten Euroopan naapuruuspolitiikkaa voidaan käyttää edistämään tasa-arvoa noissa maissa. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I'm going to speak in English. Kiitoksia, aion puhua englantia. Olen todellakin Vincent Forrest Euromed Rights-järjestöstä ennen kuin sitä järjestöä esittelen. Haluaisin todeta, että edustan tätä tasa-arvoa myös paneelissa. Mahdollis, en voi kauhean hitaasti puhua, koska siihen menee pari tuntia sitten, mutta toivottavasti en liian hitaasti kuitenkaan. Euromed Rights on Euromed-verkosto, Välimeren verkosto, jossa 70 järjestöä sekä Euroopasta että etelästä puolet ja puolet. Sikäli siis ainutlaatuinen järjestö, että Euromed näkökulmaa saadaan tuotua politiikkaan, myös naapuruuspolitiikkaan, siksi minut on kutsuttukin. Me olemme aika pitkään tätä naapuruuspolitiikkaa seuranneet, mutta varsinkin viime vuoden aikana, kun viime marraskuussa saimme tiedonannon. Meillä on työryhmäkin olemassa. Siellä on puolet EU-sta ja puolet eteläisistä maista. Keskitymme kuitenkin paljolti etelämaiden tilanteeseen, varsinkin keskittyen naisen kohdistumaan väkivaltaan. Minä toteaisin, että on toki tunnustettava, varsinkin arabikevään jälkeen, mutta ennenkin sitä jotain myönteistä on nähtävissä. Lainsäädäntön muutoksia varsinkin pikku Marokossa 2011 edistyksellinen perustuslaki ja Egyptissä pari vuotta sitten ennenkin jo perhelakia muutettiin Marokossa ja naisten sukupuolten silpomisen kieltäviä lakeja on. Perheväkivaltaa vastaan on lakeja Libanonista ja Egyptistäkin nähtävissä ja vielä laajempia lakeja, jotka liittyvät naisen kohdistuvan väkivaltaan. Niitä on hyväksytty Marokossa tänä vuonna ja laadinnan alla Tunisiassa, kuten ehkä tiedätte. Mutta voitte hyvin kuvitella, että paljon on haasteita. Kuten totesin, meillä on työryhmä, joka liittyy naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon ja oikeastaan epätasa-arvoon paremminkin tuolla alueella. Useimmissa naapurimaissa on kyllä hyväksytty sopimus, mutta tietyin varaumien tärkeimmissä artikloissa Tunisia lukuun ottamatta, joka on varaumat poistanut pari vuotta sitten ja Palestinan valtio on ratifioinut tämän pari vuotta sitten sekin. Eli myönteistä tämä on tapahtunut lainsäädännössä, mutta monet lait myös liittyen naisen kohdassa väkivalta ovat alaltaan vielä rajallisia. Vastatakseni kysymykseen ajatellen kuilua päätöksenteon ja yhteiskunnan välillä eri maissa, niin lainsäädäntö heijastelee paljon konservatiivisia arvoja, perhearvoja enemmänkin kuin ihmisoikeuslähtöistä politiikkaa. Ja siksi yksi haaste on nimenomaan käytännön täytäntöönpano. Tästä mainitsisin, että vaikka Egyptissä 2008 hyväksyttiin laki, joka kieltää naisten sukuelinten silpomisen, niin hyvin nuori nainen, 17-vuotias, egyptiläinen tyttö kuoli toukokuun lopulla, kun hänelle tuli komplikaatioita leikkauksen jälkeen, kun hän tehtiin ympärileikkaus. Eli että on nähtävissä, vaikka lainsäätöä on olemassa. Se on vasta alku jollekin, ei loppu. Siksi on tärkeää paneutua myös käytännön täytäntöönpanoon. Mutta vielä yksi merkittävä haaste on, johon palaisin, mitä Marianakin totesi täällä, että Naiset ovat kohteena ei siitä syystä, että ovat ihmisoikeuksien puolustajia, vaan siksi, että ovat naisia. Kahden lainekin leimautuminen on haasteena. Nimenomaan sukupuolen perustuvaa uhkaa ja myös ajatellen, miten, mitä tehdä heidän työnsä. Se liittyy heidän kunniaansa, kunniallisuuteensa, eli valtava haaste sekä idässä että lännessä, etelässä muuten uusissa jäsenvaltioissa, mutta monessa muussakin maassa planeetalla. Etelän kollegamme puhuvat avoimesti meille myös takapakista ajatellen viime vuosia. Se, että lainsäädäntöä kyllä on, myönteistäkin, niin se ei tarkoita, että käytännössä sitä täytäntöönpana, mutta sen lisäksi naisten oikeuksien puolustaja, is, heihin isketään ja takapakkia on tullut, koska yhteiskunta suhtautuu siihen, niin, tai ainakin osa yhteiskunnasta. Haluaisin myös puhua EUn välineistä ihmisoikeuksien puolesta, varsinkin naapuruspolitiikassa tietääksemme ei ole mitään erityistä välineitä, joka liittyy eteläiseen alueeseen Euromed-kumppanuudessa. Eli tässä täytyy miettiä globaalia välineitä, sukupuoli toimintasuunnitelma. Tässä on naapurin kanssa siitä puhuttu, tästä kakkosesta, hyvä sinällään, koska siinä todetaan, että sukupuoliulottuvuus olisi mukana järjestelmällisesti kaikessa ulko- ulkoisessa toimissa. Me olemme nähneet, että on keskitytty komissiossakin toiseen suuntaan, ei pelkästään itsutannuskysymyksiin, vaan niin, että saadaan kunnollisia tuloksia kauttavasti. No katsotaan sitten, mitä paikan päällä tapahtuu konkreettisesti. Me uskomme kuitenkin, että suosituksilla on sijansa, että meillä on selkeää seurantamekanismia, miten täytäntöön pannaan, miten tätä suunnitelmaa käytännössä toteutetaan. Tiedän, että sen ensimmäinen versio sisälsi puutteita ja läpäisyperiaate ei oikein toteutunut kaikissa toimielimissä. Eli siellä oli puutteita ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa. Siksi, kuten totesin näistä uhista, kun naisten asemaa mitätöidään, niin meidän pitäisi ihmisten oikeustaistelijoiden asemaan puuttua, suojella yksilöitä, naisia, uusien ihmisoikeussuuntaviivojen pohjalta, myös liittyen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Uudistuneessa naapuruspolitiikassa on nyt nähtävissä, mikä on hyvä myös sukupuoleen, siellä on selvä näkökulma liittyen naisten oikeuksiin ja tietääkseni EU käy nyt neuvotteluja joidenkin eteläisten kumppaneiden kanssa, Libanon, Jordanian, Egyptin kanssa, piakkoen Algerian kanssa. Olen kuullut, että naisten oikeudet olisivat mukana myös naapuruuspolitiikan painopistealueena, mikä on sinällään ihan hyvä. Mutta tärkeää on nyt se, että sukupuoliindikaattorit, naisten oikeuksien indikaattorit ovat vahvasti mukana naapuruspolitiikan painopisteessä, miten niitä täytäntöön pannaan, miten niistä raportoidaan. Niin ikään on erittäin tärkeää, että jotta naisten oikeuksien edistäminen on keskeä osa etuoikeutettua kumppanuutta muun muassa Marokon ja Tunisian kanssa. Esimerkiksi siellä on kyllä hyväksytty Marokossa laki, mutta lopputulos ei ole kovin tyydyttävä. Tunisiassa on myös naisen kohdistuvaa väkivaltaan liittyvää laki ja sitä vesitettiin ennen kuin hallitus sen hyväksyi. Eli tässä on paljon haasteita, mutta lopuksi ottaisin esille vielä Istanbulin yleissopimukseen liittyen naisiin kohdistuva väkivalta siitä syystä, että se on ensimmäinen oikeasti sitova väline tähän mennessä kattavi väline Euroopassa. Mutta kuten tiedätte, se edellyttää ratifiointia, ei pelkästään Euroopan neuvoston maiden puolelta, vaan muidenkin puolelta, mukaan lukien itäiset ja eteläiset maat. Viime maaliskuussa komissio esitti ratifiointia EUn osalta. Me aiomme lokakuussa käynnistää tästä myös julkisen kampanjan, että tietoisuus lisääntyisi kansalaisyhteiskunnassa. Tietoja ei ole, kuten ei myöskään näkyvyyttä kansalaisyhteiskunnassa sopimuksesta. Me haluamme, että hallituksetkin rupeavat täytäntöönpanemaan näitä määräyksiä. Ei riitä, että ratifioi yleissopimuksen. Tärkeää on panna säännöksiä. Siellä on neljä P, ennaltaehkäisy, suojelu, syytetoimet, koska rankasemattomuus on erittäin tärkeä Sitten integroitu politiikka. Meillä on kuusi maata kohteena. Ranska, Turkki ja Marokko, Tunisia, Jordania etelästä. Ne eivät ole vielä ratifioineet sopimusta. Kypros on allekirjoittanut, mutta ei ratifioinut. Ranska on ja Turkki ovat ratifioineetkin ja se on tullut voimaan. Miksi Ranska ja Turkki sitten? koska siellä on aika paljon puutteet, jopa Ranskassa, jos katsoo, kuinka paljon tuomioita annetaan ja kuinka paljon rankaisemattomuutta on. Ajatun, kuinka paljon valituksia tehdään, niin se on aika silmipistävää. Eli se on ongelma ei pelkästään itäisissä maissa tai eteläisissä kumppanimaissa, vaan myös jäsenvaltioissakin. Siksi, kuten totesin, alussa tarvitaan Euromed-näkökulma, ettei puhuta vain eteläisten tai itäisten hallitusten edustajien kanssa, vaan myös hallitusten kanssa EU-ssa. Lopuksi minulla on mukana täällä myös muutama kappale maakohtaisista tiedoista, kun peräänkuulutitte vastauksia. En tiedä, onko niitä vielä jäljellä, mutta voi kyllä niitä toimittaa jälkikäteenkin sihteeristölle. Eli näistä maista on tietoja lainsäädännöstä, käytännöstä, lukuja tietoja neljästä maasta. Siinäpä se. Merci beaucoup. Kiitos kovasti herra Forrest näistä kaikista tiedoista, joita saimme etelämaista Ja nyt päästään kohtaan, joka tuli esille eri puheenvuoroissa jo, aina kun meillä on komission edustaja – niin tiedämme, että heidän harteilla on merkittävä vastuu. Ja meillä on täällä rouva Emma Sandal. Hän vastaa tasa-arvoasioista pääosaston Nearissa, joka meillä on tässä keskiössä komissiossa. No nyt on tietenkin selvää, että tänään tärkeimpänä kysymyksenä on se, mitä mahdollisuuksia Euroopan naapuruspolitiikalla on tarjota, mitä rahoitusvälineitä – Totta kai tämä täytyy rahankin puolesta käsitellä, jotta voidaan edistää naisten oikeuksia. Te olette myös vastuussa seurannasta, kun on kyse toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, ja täällähän tuli tämä pyyntö, että seurata harjoitetaan. No, no niin, olkaa hyvä, Ruva Sandaala. Thank you and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia saamasta kutsusta tulla tähän kokoukseen tänään. DG NEAR, joka käsittelee sekä itäistä että itäistä, etelästä kumppanuutta ja muutenkin laajentamismaita, on vahvasti sitoutunut edistämään naisten ja tyttöjen tasa-arvoa ja voimaanottamista tulevina vuosina yhdessä kumppanina maiden, mutta myöskin naapurin maiden kanssa. Naapuruspolitiikan uuden arviossa tarkastellaan erityisesti sukupuolikysymyksiä ja sitä, kuinka voidaan vahvistaa naisten osallistumista taloudessa heidän panostaan saada oikeutta ja sosiaalisia palveluita ja naisten oikeuksia muutenkin pyritään edistämään. Sukupuolten tasa-arvo on asia, jossa täytyy myöskin muistaa naisten rooli, kun vastustaa radikalisoitumista ja ääriajattelua. EUn toimintasuunnitelma hyväksyttiin 2016-2020 kaudelle viime vuonna oli hyvä puitekeys, jonka sisällä voidaan varmistaa se, että kaikki nämä hienot säännöt, joita sanotaan, muuttuvat myöskin teoiksi. Kuten täällä mainittiin, aiempi sukupuolikysymysten toimintasuunnitelma ei oikeastaan onnistunut aivan viime vuosina toimissaan, ja tämä on tunnustettu myöskin siinä yhteydessä, kun puhuttiin toisesta toimintasuunnitelmasta naisten sukupuolten tasa-arvoa varten. Nyt resurssit ja seurantatoimet ja, ja valvonta on saatu parempaan tolaan ja menneistä on otettu opiksi sekä komissio että ulkosuhdehallinto jäsenvaltiot ovat ilmiliotaan vastaan eri kommentteja ja kritiikkejä, ja niistä on keskusteltu tämän uuden, puinte, uuden puitekehyksen laatimisen yhteydessä. Vaikka naisten tilanne vaihtelee naapurustoalueella maasta toiseen, yhteisiäkin ongelmia on, kuten on kuultu. Väkivalta on merkittävä ongelma, ja sukupuolten palkkaerot ja naisten vähäinen osallistuminen talouselämään ja poliittisen elämään ovat ongelmia. Pääosasto DGNR e on ollut olemassa vain puolitoista vuotta. Se aiemmin se, nämä asiat kuuluvat DG e DEVCON alaisuuteen. Se on tänä aikana antanut 103 miljoonaa euroa 21 hankkeeseen, joilla on pyritty edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen asemaa naapurustoalueella. Suurissa rahoituksesta käytettiin eteläisellä alueella. Tämän lisäksi EU myötä, myötä vaikutti 5 miljoonaa eurolla Women in Business-ohjelman kautta jonka tavoitteena on edistää ja tukea naisyrittäjiä ja naisten osallistumista laajemminkin liike-elämän toimintaan helpottamalla heidän rahoituksensa saantia ja myöskin auttamalla luomaan muita liike-elämän toimintaa edistäviä palveluita isoiden kumppaneiden maissa. EU rahoittaa myöskin viittä YK-naista naisiin kohdistuva ohjelmaa yhteensä 13,8 miljoonalla eurolla – Niillä tuetaan poliittista ja taloudellista naisten voimannuttamista etelässä ja sukupuoltibudjetointia ja teknistä apua annetaan naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi itäisissä komppanoiden maissa niin e- Istanbulin yleissopimuksen valossa. Esimerkiksi Georgia on sen allekirjoittanut ja pian sen ratifioi. Tukenut on myöskin kolmea temaattisella osa-alueella sukupuolten toimintasuunnitelman kautta. Naisten ja tyttöjen sosiaalinen ja taloudellinen voimaanottaminen, fyysinen ja psykologinen koskemattomuus, heidän äänensä saaminen kuuluviin ja heidän parempi huomioon ottamisensa ovat tässä tavoitteina. Meidän täytyy tunnustaa, että meidän täytyy tehdä kyllä vielä enemmänkin. Kaikki rahoitustuki täytyy hoitaa niin, että sillä myötä vaikutetaan tyttöjen ja naisten asemaan ja sekä miesten että naisten tilanteen parantamiseen meidän täytyy parantaa myöskin naisten osallistumista kauttaaltaan. Kaikki EU-edustustot ja yksiköt myöskin Brysselin päämaissa tekevät työtä nyt tämän naisiin kohdistuvan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Ohjeistusta on annettu ja se on, ohjeet on hyväksytty pääsihteerien tai pääjohtajan tasolla. Ja huomioon otettu aiemman toimintasuunnitelman ongelmat ja virheet uutta suunnitelmassa nyt tarvitaan myöskin institutionaalista muutosta, jaettelutavan muutosta toimintasuunnitelman yhteydessä toimielinten oman kulttuurin on jouduttu myöskin muuttamaan. Naapurustovälineen, naapuruspolitiikkavälineen niin kautta on voitu edistää asioita kolmella temaattisella osa-alueella tässä naisten toimintasuunnitelmassa. Nyt kaikki EUn edustusta tekevät työtä analyysin laatimiseksi, eli näitä aiemmin on tehty. Täten saadaan paremmin tietoa ohjelmien pohjaksi ja myöskin tilastotietoa. Tähän liittyy myöskin yksi kysymys, joka täällä esitettiin. Lisäksi meillä on TAIEX ohjelman kautta teknistä tukea annetaan IPA-välineen yhteydessä liittymistä valmistelmana apuna, IPA-apuna hakijamaille julkisen sektorin uudistusten aikansaamiseksi ja poliittisten toimien aikaansaamiseksi näissä maissa. Tarvitaan teknistä apua, mutta etäisen, itäisen, itäisen alueen kumppanit saavat muutakin asiantuntija-apua, e- asiantuntijamatkoja, vuorovaihtoa ja jäsenvaltiosta julkishallinnosta lähetetään myöskin henkilöstöä itäisen ja eteläisen kumppanuuden maihin kapasiteetin rakentamiseksi hallintopuolella lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Sukupuolitasa-arvo on sitoutunut ottamaan mukaan kaikissa taiksi toimissa. Lisäksi sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamista on pyritty edistämään. Lisäksi täytyy olla kansallisia tasa-arvomekanismeja TAIX-tuen avulla. Ajatuksia ja palautetta kerätään myöskin TAIX-järjestelmän toimimisesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, jotta naisten osallistuminen saataisiin paremmalle tolalle. Meillä on ohjelmia, joita otetaan naapurustovälineistä. Esimerkiksi Women in Business on yksi väline. Lisäksi on lainsäädäntö ja suojelutoimia itäisen kumppanuuden maissa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämiseksi. Ensimmäinen budjetituki erä mainittiin juuri tätä varten. Tämä liittyy myöskin Istanbulin yleissopimuksen johtopäätöksiin. Etelässä on ollut monia hankkeita. Niiden joukossa naisten sosiaalinen taloudellinen voimaanottaminen, naisten elinkeinon parantaminen Libanonissa eläville köyhille naisille, rauhanomainen naisten edesauttama yhteiskunnan muuttaminen Syyriassa ja sosiaalinen media ja muut toimet naisten tilanteen edistämiseksi ovat myöskin käytössä kahdenvälisellä ja alueellisella tasolla myöskin tehdään työtä naisten aseman parantamiseksi sukupuolten valtavirtaistamista edistetään kaikissa ohjelmissa. 2030 agendan mukaisesti, joka liittyy sukupuolten tasa-arvoon. Me olemme aivan vakavissamme valtavirtaistamisen suhteen. Käytämme myöskin sukupuolimarkkereita, OECD, DACA, markkereita ja indikaattoreita. Näiden avulla voidaan systemaattisesti seurata, mitä vaikutuksia ohjelmilla on, mikäli indikaattori on nolla, sitten täytyy katsoa, miksi ihmeessä, tai selittää, miksi ihmeessä nais, naisia otettu huomioon ohjelmissa, mikäli ohjelma saa nolla pistettä, niin tämä on huono juttu asteikko 0 kahteen. Lisäksi meillä on sukupuolisidonnaista tietoa, dataa, laadullista arviointia, asiantuntija-apua, näitä myöskin sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseksi ja myöskin jäsenvaltioiden puolella sukupuolikysymykset otetaan aina esiin. Pääosasto NER ottaa tämän mukaan myöskin poliittisen vuoropuhelussa eri hallitusten kanssa ja tätä työtä tehdään myöskin kansalaisyhteiskunnan kautta. Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on erittäin tärkeää eni välinen yhteydessäkin. Lisäksi rahoitamme tutkimuksia. For example, funded studies on uh, the gender country profiles, but also women and kohtaisia profiileja ja tarkastelemme naisten pääsyä mukaan päätöksen tekoon. Lisäksi on tuettu konferenssi, mukaan korkean tason konferenssi Tbilissä Georgisimme vuonna varapuheenjohtaja Morganiri Mogherini oli siellä pääpohjana Lisäksi meillä on YK naisten järjestön kanssa yhteistyötä. Tällaiset tietenkin kysymyksiä, jotka liittyvät hyvin käytänteisiin. Me todellakin pyrimme käymään vuoropuhelua muiden pääosastojen, jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa ja myöskin YK-järjestöjen maailmanpakin kanssa ohjelmista ja hankkeista, joita on rahoitettu enivälineestä tai NEAR-pääosaston tai muiden pääosastojen kautta. Pyritään saman tietoa tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Aina voidaan ottaa opiksi ja tehdä työ paremminkin ja iloa mielin kuulemme enemmänkin teidän kommenttejanne, mikä teillä on hyviä esimerkkejä tai kovia käytänteitä, joita voitaisiin hyödyntää. Uskon, että voin päättää puheenvuoron nyt tähän, koska aikakin tässä kuluu jo umpeen ja ilomieli vastaan kysymyksiin. Merci beaucoup pour cette intervention. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja nyt kollegat voivat esittää kysymyksiä. Premier, Monsieur Bastia. Niin, herra Sebastian. Muchísimas gracias. Kovasti kiitoksia kaikista näistä tiedoista. Saanko Espanja puhua vai? Muchísimas gracias por, por la, toda la información. Kiitoksia näistä kaikista tiedoista, joita me saimme tässä kuulemisessa, varsinkin tämän mietinnön yhteydessä. Ja mielestäni siinä tarvitaan ennen kaikkea kritiikkiä. Pidä tuoda esille se, että tähän asti täytyy tietää, mikä on noiden maiden naisten asema idässä ja etelässä silloin, kun meillä on erityissuhteet noihin maihin, kumppanuutta tai mitä muuta lie kuten on naapuruspolitiikassa. Se nyt ei ole kovin tärkeää siellä ollut tähän asti tämä asia. Täällä tuli esille myös yksi asia, joka meitä erityisesti huolestuttaa, nimittäin Marokossa ja Tunisiassa, kun meillä on siellä etuoikeutettu kauppasopimus Marokon kanssa. Ja tuomioistuinkin on siinä ottanut kantaa, että se on laiton ja ja moni maa on päättänyt olla noudattamatta tätä tuomiota ja jopa kanteita on asettu niitä vastaan. Ja sitten meillä on myös Tunisian kanssa sopimus, sitä olla valmistelemassa. On kyse kahdesta maasta, varsinkin kun ajatellaan Marokkoa, niin naisten tilanne on katastrofaalinen. Täällä puhuttiin perhelaista. Magrebin maissa se tarkoittaa sitä, että tavallaan takaportin kautta hyväksytään lainsäädäntöä, että voidaan sitten naisiin kohdistuvaa syrjintää ylläpitää. no minä olen nähnyt marokkolaisnaisia jo ainakin Espanjassa. He saivat pakolaisaseman, koska he olivat joutuneet väkivallan uhriksi, perheväkivallan uhriksi. Siksi me emme käytä ihan riittävästi sitä voimaa, jota Euroopan unionilla on painostuskeinona e, näiden sopimusten myötä noiden maiden kanssa, jotta nyt vähintään voitaisiin saada kohennusta lainsäädäntöön. Ja haluaisin tietää, kun täällä on myös komission edustajakin, miten me voisimme käyttää näitä sopimuksia, jotka varmasti ovat paras keino, myös rankaisukeinona unionilla. Vielä sitten yksi kysymys, joka on yleisempi. Huolestuttava sekin. Ensimmäinen puhuja täällä toi esille rajat ylittävistä liikkeistä, joita on syntymässä ja jotka haluavat tavallaan taistella tätä sukupuoliideologiaa vastaan tai tasa-arvoideologiaa tai tasa-arvon diktatuuria vastaan, niin ikään kuin me pyrimme saastuttamaan Euroopasta nämä muutkin maat. Mutta täällä Euroopan parlamentissakin on ihan olemassa tällaista ideologiaa, enkä oikein ymmärrä, mistä siinä on kyse. Meillä merkitään uskonnollisia johtajakin, jotka puhuvat tästä ideologiasta, sukupuoliideologiasta. Ihan Valensian kaupungin piispa puhui juuri tästä hiljattain. Eli missä määrin Euroopan unioni voisi olla tässä viitearvona ylipäätään torjua näitä liikehdintöjä, oli sitten kyse totalitarismista tai ei, patriarkaatista ja naisten asemasta, joka on toissijainen, vai pitäisikö ensin täällä sisällä käydä taistelua Euroopan unionissa? Lopuksi vielä meidän panoksemme mietintöön on se, että teemme esityksiä, että voitaisiin vahvistaa Euroopan unionin painostavaa roolia ennen kaikkea näissä sopimuksissa, joita meitä on kansainvälisessä politiikassa. Tärkeää käsittääkseni on myös, että ymmärretään, mikä merkitys on tällä työllä ja rohkaisun sanalla. Myös ajatellaan mietinnän laatijaa varsinkin Euroopan unionin puitteissa jo. Se vaikuttaa paljon Euroopan unionissakin jo, vaikka vaikuttaa siltä, että ei, ei, tässä paljon tapahtuu tietojen vaihtoa, ehkä voiman suhteiden muutostakin, mutta tässä Euroopan unionilla on kohennusta saatu ja painostusta voidaan harjoittaa ja varmaan tehdäänkin. Ei se ole pelkästään tärkeä naisten kannalta, vaan muidenkin minä vahvistan sen kritiikin, jota ensimmäinen puhuja totesi, ei neuvottelussa paljon naisia näy noissa maissa tai meidänkään maissamme. Ei tälläkään ole annettu sitä valtaa ja voimaa naisille, joka voisi olla politiikassakin. Ehkä tässä olisi hyvä katsoa peiliinkin. Merci. Kiitos. Ja sitten Rova Valinanova joka oli sitä kysymyksiä. Buenas tardes, muchas gracias. Hyvää iltapäivää ja kiitos ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja puhujille. Epäilemättä tämä on mielenkiintoinen teema. Valitettavasti täytyy käyttää enemmän siihen aikaa. Minä ottaisin esille yhden kysymyksen, joka liittyy naisten oikeuksien asemaan naapuruspolitiikassa, nimenomaan miehitysalueilla. Minulla on Totta kai vielä on oma lausuntokin hyväksytty tästä. Ja, ja Mare Gabrielkin on ollut siinä mukana. Kohta kahdeksan toteaa, että tuomitaan naisiin kohdistuvat väkivallat varsinkin Marokon hittämillä alueilla Länsi-Saharassa silloin, että kun käytetään seksuaalista väkivaltaa ja rankaisuja ja Marokon miehitysvoimat käyttävät tätä Länsi-Saharan kansaa vastaan, vaikka se pyrkii taistelemaan itsenäisyytensä puolesta. Sitä paitsi minä uskon, että olisi hyvä muistaa, että viime viikolla Strasbourgin täysistunnossa hyväksyttiin Välimeriunionin yhteydessä se merkitys, joka naisilla ja naisten järjestöillä on, kun pyritään torjumaan naisten oikeuksien loukkaamista ja varsinkin Välimeren alueella niitä pitää suojella ja tämä koskee myös silloin, kun on kyse miehitetystä alueista. Siksi minä kysyisinkin, kun haluaisin tietää, onko mitä erityisohjelmia tuen antamiseksi ja palestiinalaisnaisille, jotka ovat Israelin miehityksen uhreja, ja onko myös Länsi-Saharan naisille, kun on kyse Marokon miehityksestä, kun, kun tavallaan kaksi naismoraalismia käytössä, kuten Jordi juuri totesi äsken kaupallisissa sopimuksissa, kun ovat niin tärkeitä unionille. Ja nimenomaan noiden kahden maan kanssa, Israelin ja Marokon kanssa. En minä tiedä, oletteko kuulleet näitä viimeaikoisia Erdoganin puheita liittyen naisiin. Ja nimenomaan kun vielä aikoina rahakin annetaan tällaisen minusta häpeällisen sopimuksen takia pakolaisasiassa. Ei tästä voida puhua yhtä, toi yhtäällä ja toista toisalla. Puhua yhteen sitten politiikassa tehdä jotain ihan muuta, että voitaisiin vakavassa mielessä tätä asiaa viedä eteenpäin. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No ei näy olevan. No minäkin esitän kysymykseni nyt. Yhteinen kysymys teille kaikille. Pitäisikö nyt jotain hyvää käytäntöä tuoda esille? Mikä olisi teidän mielestänne se kaikkein tärkein, jotta me voisimme jotenkin omalta osaltamme edistää ja vahvistaa sitä? Neljä puhuilla yhteinen kysymys. Ja sitten kysymys tarkemmin rouva Grzebalskalle. Minun teki vaikutuksen se, miten te hyvin seikkaperäisesti erittelitte erityyppisiä liikehdintöjä. Vielä yksi kysymys ja avoimeksi. Mikä on selitys sille menestykselle sitten yhteiskunnissa? Eli minä aprikoin itse sitä, eikö tarvita jotain vastapuhetta tälle. Miksi sillä ei ole sitten samaa jotta voitaisiin torjua ja kumota nämä hypoteesit, jotka, joilla pyritään alentamaan naista. Eli tämä kysymys todellakin askarruttaa minua. Seuraavaksi kysymys herra Forestille. Mikä rooli teidän mielestänne on parlamentaarisella diplomatialla? Mielestäni on aika tärkeää käsitellä myös naisia, jotka eivät välttämättä ole hallituksissa, päätöksenteossa, mutta entäs parlamentit, demokratian ytimessä? Marokossa, Tunisassa myös itäisellä suunnalla kumppanuudessa. Eli nyt täytyy miettiä, miten parlamentaarista diplomatiaa voidaan käyttää puolustaksamme paremmin naisen oikeuksia. Vielä yksi kysymys muuttoliikkeeseen liittyen, mitä ajankohtaisin aihekin. Onko meillä tietoja olemassa tässä osoitteessa komissiolla, kun ajatellaan tiettyä maahanmuuton asetta tietyistä maista, jostakin maista tulee paljon, mitä tekijöitä on taustalla, voidaanko tätä suuntaa muuttaa. Tämäkin kysymys, mitä suurimmassa määrin liittyy näiden maiden maastamuuttoon. Vielä yksi kysymys, johon ei ole paneudettu sen enempää, mutta koulutusmahdollisuudet naisille. Onko se keskeisessä asemassa sekin? Ja kun puhun koulutusmahdollisuuksista naisille, en tarkoita pelkästään alkuopetusta, vaan enemmänkin yliopistopetusta. Naiset yliopistoissa – vaikuttaa siltä, että jos naisten oikeuksia edistetään tai tasa-arvoa, niin siinä on tärkeässä asemassa myös koulutus. Haluaisin nopeasti kuulla teidän näkemyksenne. No niin, seuraavaksi puhujamme voivat vastata näihin kysymyksiin. Ruva Katsarova, aloitetaanpa teistä. talking about um, answering your question about... Kiitos. Niin yritän vastata positiivisiin esimerkkein kysymyksiin. Olen tolkin sitä mieltä, että saatellaan rauhaa, luomista ja naisten osallistumista rauhanneuvotteluihin, niin positiivisia esimerkkejä voitaisiin antaa. Ja no tässä kiitos kuuluu pitkälti kansalaisyhteiskunnalle ja naisryhmille, naisasiaryhmille. On ollut tällaisia elinvoimaisia kansalaisyhteiskuntia useimmissa itäisen kumppanuuden maissa. Tietyissä niistä ihmisoikeuksien puolustajat ja aktivistit, niin heihin on kohdistettu vainoa esimerkiksi on nyt taas negatiivisia esimerkkejä ja pahoittelut siitä, mutta no se nyt on väistämätöntä. Azerbaidsan esimerkiksi siellä nämä kielteiset äänet valko ja siellä toimittajia ihmisoikeuden puolustajia vainotaan syrjitään Ukrainassa myös. Kolme päivää sitten nainen työskenteli ihmisoikeusjärjestössä hänet kaapattiin Luganskissa, aseelliset ryhmittymät kaappasivat hänet ja häntä syytettiin vakoilusta. Hän työskentelee Mersikorpsille, joka on suotalainen yhdistys, mutta hän on ukrainalainen ihmisoikeustyöntekijä. No sillä välillä, kun puhutaan Ukrainasta, niin toisella puolella aseellista konfliktia oli yksi harvoista, no yksi kolmesta naisesta naispormestarista Ukrainassa. Ennen sotaa oli siis siellä Nele Stepa, Rova Nele Stepa hänen nimensä. Hänestä on tehty syntipukki. Hän on edelleenkin vankeudessa ollut yli puolitoista vuotta. Häntä syytetään siitä, että hän on kannattanut venäläismyönteisiä virtauksia, itse asiassa todellista dataa tai näyttöä ei ole tukemaan sitä, että hän olisi osallistunut siihen muuta kuin, että hän on ollut naispormestari tuossa Slavianskin kaupungissa Ukrainassa. Positiivinen esimerkki tulee kansallisyhteiskunnasta, sillä se huolimatta vainosta ja uhista näissä maissa naisasiaryhmät ovat järjestäytyneet Ukrainassa esimerkiksi. Olin Dniepropetrovskissa puoli vuotta siellä näin, miten naiset, sisä, naissisäiset, sisä naispakolaiset asuvat hyvin, elivät, elivät hyvin vähällä. He ovat poistuneet Donetskista ja Luganskista, pakenivat henkensä edestä mutta nyt he ovat itse järjestäytyneet pieniin järjestä, järjestöihin edistääkseen sijaisten pakolaisten ihmisoikeuksia. Ei siis ainoastaan naisten kohdalla, vaan kaikkien ihmisten oikeuksia, joihin tämä konflikti on vaikuttanut. Ja kansainvälinen yhteisö on yrittänyt luoda suojelua, suojelufoorumeja koordinointikokouksissaan, joissa on käsitelty Ukrainan sotaa tai asiasta konfliktia. Tavoitteena on ollut sitouttaa nämä itse järjestäytyneet naiset ja sisäiset pakolaiset ja heidän järjestönsä sillä todellakin ne ovat todellinen barometri ja kriittinen ääni omalle vastuuvelisuudellemme ja omille saavutuksillemme. Käsittelemmekö siis oikeita kysymyksiä humanitaarisen avun ja hätäavun kanssa? Ja jos nyt yleensäkin, ylipäätänsäkin rahoitusta kriiseissä, minun ääneni menee kansalaisyhteiskunnalle, naisten ja ihmisoikeuksien puolustajille. So thank you very much for your comments and questions. Uh... Kiitos kommenteista ja kysymyksistä nämä pari kysymystä olivat, mitä syitä on sille, että näillä perinteisillä antigenderismiliikkeillä on ja mitä vastauksia minun hypoteesini ja pääargumentin on nämä liikkeet. Niissä ei ole kyse sukupuolesta. Totta kai siinä hyökätään sukupuolipolitiikkaa ja sukupuolten arvoa vastaan. Se ei tarkoita sitä, että ne eivät vaikuta sukupuolitasa-arvon naisten tilanteessa, ne vaikuttavat valtavasti naisten tilanteeseen ympäri Eurooppaa, mutta siinä oli kyse sukupuolesta, siinä on kyse pikemminkin eh, sitä, että rakennetaan uudenlaista visiota Euroopasta. Uusi visio Euroopasta, joka perustuu eri arvoihin kuin mitä Eurooppa ennen edusti. Jotenka Minusta syy sille, miksi nämä liikkeet ovat niin suosittuja, on epäturva, turvattomuus ja ihmisten globalisaation pelko, epätasa-arvo. Muun muassa myös ihmiset ajattelevat, että heillä, he, he eivät elä ihmisarvoista elämää ja että ovat viertuneita politiikasta ja poliitikoista. Nämä liikkeet ovat niin voimakkaita siksi, että ne väittävät antavansa hyviä vastauksia haasteisiin, sanovat, että selvä, tunne turvattomuutta, löydä turvallisuutta perinteisestä perheestä, selvä, tunne, missä globalisaatio ja no, globalisaatio on huono asia ja tunnet vieratuneesi politiikasta, no sitten pitää palata kansalliseen yhteisöön, se tuo turvallisuutta, turvaa. No pelkätkö nopea kulttuurista muutosta, no sitten pitää palata perinteisiin sukupuolirooleihin ja niin edelleen ja niin päin pois. Joten minun vastaukseni tämän kysymyksen, mitä voidaan tehdä, on, no, no ehkä toivotte jotakin tarkempaa, mutta sanoisin, meidän pitää lähteä liikkeelle tästä vastadiskurssista, jonka mainitsitte. Pitää mennä pidemmälle kuin vain politiikka tuntunut kielenkäyttö. esiksi, että olen pelkästään politiikan puolella, vaan no, kyllä arvostan kaikkia, mitä on tehty politiikkojen ja välineiden myötä naisten oikeuksien eteen, mutta nyt olemme tilanteessa, joka on hyvin erityislaatuinen. Nämä liikkeet hyökkäävät politiikkoja vastaan, joten ei voida torjua politiikkaarisesti ja panemalla täytäntöön pitää mennä pidemmälle. Joten minun ehdotukseni olisi yrittää antaa parempia vastauksia näihin uhkiin turvattomuuden tunne siis, eh, epätasa-arvoisuus, eh, globalisaation pelko. Pitää antaa parempia vastauksia näihin haasteisiin kuin mitä uuskonservatiiviset ja konservatiiviset liikkeet pyrkivät antamaan. Sen takia yksi hyvä käytäntö, meitä pyydettiin myös puhumaan yhdestä hyvästä käytänteestä. No se, jonka minä ottaisin esille, mitä suosittelisin, on, että otettaisiin mukaan ruohonjuuritason liikkeet paremmin siksi, että he työskentelevät ihmisten kanssa ruohonjuuritasolla ymmärtävät paremmin heidän pelkonsa, haasteensa. Senpä vuoksi voidaan tarjo- ne voivat tarjota hyvää panos- työpanostaan, kun pohditaan näitä tasa-arvokysymyksiä muun muassa. Tämä antaisi parempaa vastakaikua mistä parissa. Totta kai tämä ei ole käytännönläheinen pragmaattinen vastaus, mutta kuten sanoin, nämä liikkeet, niitä on otettu vasta tutkia, mutta se on hyvä lähtökohta. Kiitos. Uh, thank you. I'd like to come back to three, uh... Kiitos. Haluaisin palata kolmiin kysymykseen tai huomioon. Ensinnäkin se rooli, jota EU voi näytellä vapakauppasopimusten kautta ja ihmisoikeudet maksien mukaan ottaminen kauppakysymyksissä. Mikä te vertaatte vuonna 2011 ja viime marraskuun tiedonantoja? Niin tässä on tapahtunut suuri muutos. Nyt on paljon enemmän kiinnitetty huomiota ihmisoikeuksiin, kunnuksia rauhasta, turvallisuudesta ja terrorismin vastaista toiminnasta. Tämä on nyt jo muuttunut ilmapiiri, jossa ollaan. On vaikea uskoa, että EU tulee käyttämään kaikki mahdollisuutensa muuttaakseen turvallisuutta tasolla mikäli samaan aikaan neuvotellaan kumppanuudesta ja prioriteeteista, joista yhdessä sovitaan. Uusi naapuruspolitiikka liittyy omistajuuteen ja kumppanuuteen. Tarkoittaa sitä, että EU ei pakota ketään mihinkään naapuruspolitiikan yhteydessä. Kyse on yhteisestä foorumista, jolla voidaan keskustella ja neuvotella kauppasopimuksista ja muista asioista. Meille ihmisoikeusnäkökulma naapuruspolitiikassa ei ole kadonnut, mutta se suhtaudutaan tavalla. Muiden, muutamien maiden kohdalla se on mahdollinen vielä. Tunisian ja Jordanian kohdalla esimerkiksi on nähnyt asiakirja, joka liittyy kumppanuus asialistaan Jordanin yhteydessä, mutta Egyptin suhteesta esimerkiksi ei ole. Tämä on ensimmäinen huomio. Toinen huomio, parlamentaarinen diplomatia. Tietystikin voidaan käyttää kaikki mahdolliset välineet, käytös, käytössä välineet, parlamentaarikkojenkin kokouksien yhteydessä, tai kun mennään rohjelutasolle tapaamaan kollegoita ja keskustakumppaneita, mutta kyse on myöskin siitä, onko parlamentti täysin riippumaton ja onko se läheisen suhteessa, suhteessa kansalaisiin, onko vaaleja tulossa, näin ohimennen sanoen, ja ei pidä myöskään jättää käyttämättä ilman edustustoja, mikäli niillä ei ole sukupuolikohtaisia toimintasuunnitelmia maissa, niin ehkä niitäkin voitaisiin hieman kannustaa tuohon suuntaan. Ja hiljattain vierailin itse Jordaniassa, olin mukana kokouksessa, joissa kuultiin sukupuolten tasa-arvoisitellä toimintasuunnitelma Jordanin varrella. Se oli erittäin kaiken kattava ja erittäin lupava sellainen. Tietystikin saman aikaan uskoakseni tähän liittyy kaksi riskiä tai kaksi asiaa, jota täytyy välttää. Eli se, että nimellisesti nimetään joku varmistamaan sukupuoliasioita, mutta sitten unohtaa koko asia sitten, kun huomio kiintyy muualle. Taikka sitten vain ra- pistää rastiruutuun, sanotaan, että on toimintasuunnitelma ja homman hoidottu. Ja sitten palataan todelliseen vanhaan toimintatapaan. Nämä vaarat minä näin täytäntöönpanon osalta. Erään sekan unohdin aiemmin mainita, edustusten päälliköt ovat vastuussa siitä, että sukupuolten tasa-arvo suunnitelmat pistetään täytäntöön. Korkeimmalla tasolla vain, mikäli otetaan ohjat käsiin, asia otetaan vakavasti. Ja juuri tämän vuoksi aiemmin kritisoitiin ensimmäistä sukupuoli toimintasuunnitelmaa. Siinä ei valtavirtaistaminen toteutunut eikä asia vakavasti korkeimmalla tasolla komissiossa tai ulkosuudenhallinnossa, eikä myöskään siksi EUn edustustoissa. Tästä nyt on opittu. I can just start with, um, respond. Minä ehkä voisin vastata ensin siihen, että edustustopäälliköt kyllä raportoivat kyllä. Se on uusi velvoite ulkosuhdehallinnossa johdon tehtäviin kuuluu. Katsotaan, miten käy. Ensimmäinen kysymys. Mielenkiintoinen kysymys liittyen kauppasopimuksiin ja EU-rooliin. Minä voisin ehkä kirjallisesti toimittaa jotain. Siihen liittyy kauppapääosasto ja ulkosuhdehallinnoin. Näin äkkiseltään pystyisi vastaamaan. Tämä koskee myös toista kysymystä. Naisten rooli Palestiinassa – jotain on tuettu, mutta haluaisin kasata kaiken yhteen, että voidaan täydellisenä vastauksen antaa siihen. Kolmas kysymys. Pitäisi ollakin yksi hyvä käytäntö. Hyvät käytännöt ovat ihan hyviä, eikä niistä voi oppia, mutta tasa-arvossa ja sen sellaisessa on kyse myös yhteydestä, missä ollaan. Jos voidaan vain kopioida ja joskus on täysin väärin ja turhauttava siksi. Jotain haluttaisiin tehdä ja toistaa jotain muualla. Toisin sanoen tästäkin syystä. Ja että on realistiset odotukset ajatellen myös toimintasuunnitelmaa viiden vuoden mittakaavassa näissä asioissa. Sikälikin, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa oppia muilta. maahanmuuttoa. Haluaisin tähän mukaan myös muuttoliikekollegat, jos sopii, niin vastaan kirjallisesti. Yes, it's, it's a very important... Koulutus on toden totta hyvin tärkeä asia. Kyllä se on mukana myös toimintasuunnitelmassa ja sitten naapuruspolitiikan tarkistuksessa huomioiden tasa-arvokysymykset. Varsinkin itäisten kumppanimaiden kohdalla on niin, että koulutus perinteet ovat ehkä vähän toisenlaisia kuin mitä EU-ssa muuten on ollut. Puhutaan kommunistikaudesta, että kaikilla kyllä oli koulutusta tarjolla, mutta ehkä unohdetaan ajatellen romanit, jotka olivat koulupurokkaita ja niin edelleen. Mutta tämä koskee myös tasa-arvoa, epätasa-arvoa, Siitäkin saattaa tulla yhä enemmän kysymys. Kiitos siitä, että otitte esille. Kyllä me sitä työstämme osana tätä. Kiitos. Merci beaucoup. Merci. Kiitoksia kovasti puhujille. Hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista ja vastauksista. Ja nyt tehtäväni olisi esittää yhteenveto. Ehkä kahdella virkkeellä se voitaisiin esittää, että johtopäätös on se, että pitää vielä selvittää tätä työsarkaa, riittää enemmän yhteistyötä, enemmän tukea. Me olemme tässä kuitenkin yksilöineet joitakin keskeisiä aloja. Te olette kovasti tärjentäneet päätöksenteon parissa olevia naisia ja Rova Katsarova puheenvuorosta kävi esille, että yhtä lailla tärkeää on tehdä kansallisella tasolla työtä aina alkaen ylemmästä hallinnosta tasoa, mutta muistaen myös ulkopolitiikan. Naisille tärkeä asema, ei pelkästään konfliktien ratkaisussa tai ennaltaehkäisyssä, mutta myös turvallisuudessa, vakaudessa, tässä aina kestävää rauhaa. Se tuli esille myös toisessa puheenvuorossa, kun huomattiin, että tietynlaisten liikkeiden menestyksen taustalla, ainakin jos ajatellaan sukupuoli, tasa-arvo, kysymystä siellä, niin sielläkin on kyse turvallisuudesta ja vakaudesta viime kädessä. Eli esille tulivat myös stereotypiat, koulutus, kaikki on vahvistettava. Ja lisäksi pani mieleen nämä hyvät käytänteet, kansalaisyhteiskunnan asema, pienten kansalaisjärjestöjen rooli, jotka ruohonjuuritasolla tekevät arjessa työtä naistenkin parissa. Totta kai se on tärkeää huomioida toimintasuunnitelmassa ja kaikessa muussakin. Tämän tyyppisellä aloitteelle on oma sijansa. Niin ikään naisten asema taloudessa, elinkeinoelämässä, mainitsitte tämän Women in Business-ohjelman, ja sitten rauhan keskeinen asema, rauhan rakentaminen, koulutus, ja sitten herra Forest otti esille naisen kohdistuvan väkivallan. Siinäkin meillä on myönteistä annettavaa. Kun voin käyttää konkreettisia esimerkkejä, niin sitten voidaan esittää yleisempiä kysymyksiä koskien myös Euroopan unionia. Tässä viittaan varsinkin Istanbulin sopimukseen, yhtä lailla Sedaviin. Eli sielläkin riittää vielä työtä joissakin näissä valtioissa. Tämän lisäksi myös maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ja tärkeä yhteistyö eri maiden kesken. Lisäksi myös komission esittämä viesti, ettei yleistetä liikaa, huomioidaan erityispiirteet eri tilanteissa. Eiköhän kuitenkin pääasiallinen viesti ole se, että työsarkaa riittää, urakka on edessä ja paremmin pitää pärjätä niin kuin täällä on todettu. Vielä kerran haluaisin kiittää teitä teidän täydellisistä mielenkiintoisista puheenvuoroistanne, jotta myös mietintö olisi konkreettinen askel eteenpäin naisten oikeuksien puolustamisessa kumppanuusmaissa idässä ja etelässä. Kiitos. Kiitos kaikille kollegoille. Odotan mielenkiinnolla työn jatkoa varjosittelijöiden kanssa mutta ylipäätään valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitos tulkeille lämpimästi, koska kuuteen asti ei pitänyt jatkaa, mutta teidän ansiostanne keskustelu oli mahdollista, kuten myös vastaukset. Kiitoksia, hyvää illanjatkoa.